Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, uutena aluepolitiikkavaliokunnan puheenjohtajana minulla on suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin ja myöskin tervehtiä alueiden komitean puheenjohtajaa herra Michel Lebrunia ja aluepolitiikasta vastaavaa komission jäsentä Johannes Haania. Haluan ensin lämpimästi kiittää komission jäsen Haania hänen jatkuvasta yhteydenpidostaan Euroopan parlamenttiin, vaikka Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovatkin olleet joskus eri mieltä asioista. Hän on ollut aina erittäin vahva ja avoin kumppani. Me toivomme todellakin, että hän pysyy kohesion politiikan edistäjänä tulevassa roolissaan. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toukokuussa Valiokuntanne jäsenistö on muuttunut dramaattisesti, mutta olen varma, että varmastikin voitte toivottaa yhtä lailla tervetulleiksi kaikkein kokeneimmat jäsenemme ja toivottaa heille että he toivottavat onnea kaikille uusille kollegoillemme. Meillä on uusissa jäsenemissä kaksi alueiden komitean edellistä puheenjohtajaa, Rova Bresso ja herra Valkakrell. Mutta riippumatta siitä, olemmeko pitkän linjan Euroopan parlamentin jäseniä vai uusia jäseniä, alueiden komitean edellisiä jäseniä tai täysin uusia brysseliläisiä. Meillä on yksi yhteinen asia. Me olemme kaikki valmiita vaikuttamaan kohesiopolitiikan kehitykseen. Taloudellisten vaikeuksien aikana kohesiopolitiikalla on ratkaiseva rooli Euroopan talousmoottorin käynnistäjänä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Kohesiopolitiikan täytyy onnistua vaikuttamaan tähän Parhaiden, parhaita käytänteitä täytyy täytännönpanossaan seurata. Meillä on tänään ilo toivottaa tervetulleeksi herra Angel Kuria, OECDn pääsihteeri, joka tulee kertomaan meille miten muut maailman alueet katsovat meidän suuntaamme ja saavat eurooppalaista kohesiopolitiikasta eh, inspiraationsa. Hyvät naiset ja herrat, me voimme olla ylpeitä saavuttavistamme tuloksista, mutta emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä ainoastaan menneisyyden onnistumisiin. Etenkin regi-valiokunta käyttää parlamentaalista oikeuttaan pyytääkseen tietoa komissiolta varmistaakseen, että uuden kohesiolainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan tarkasti. Se, että valiokunnalle raportoidaan useammin, on ollut yksi tärkeimmistä kysymyksistä Rova Kretulta tämä on asia, jota me emme tule unohtamaan. Komission tulisi tästä syystä myöskin olettaa, että regi-valiokunta pitää, pitää sen ruodussa, jotta se täytäntöön panee tehokkaasti asioita. Me myöskin tulemme valvomaan jäsenvaltioita tässä. Me tulemme myöskin esittämään kysymyksiä komissiolle ja edistys on hidasta ja tulemme pitämään kuulemistilaisuuksia tiedottaaksemme Euroopan parlamentin jäseniä ja sidosryhmiä. Meidän kansalaisemme haluavat nähdä tuloksia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä erillisin, erillisin roolein, mutta täydentäen, täydentäen toisiaan, jotta voimme varmistaa, että emme aiheuta kansala- kansalaisille tästä ongelmia. Kiitoksia oikein paljon ja nyt annan sitten puheenvuoron herralle Brönille, joka on alueiden komitean puheenjohtaja. Madame la présidente de la commission rouva aluevaliokunnan puheenjohtaja rouva Mihailova, arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, herra Ramon Luis, hyvä komission jäsen Johannes Hahn, hyvä OECDn pääsihteeri, arvoisat naiset ja herrat. Olen iloinen siitä, että tämä Open Days-tapahtuman avausistunto järjestetään jälleen kerran Euroopan parlamentin istuntosalissa. Me kiitämme Euroopan parlamenttia sitä, että se isännöi tätä kokousta. Tämänpäiväinen tapaamisemme ei ole pelkästään jatkumoa instituutioidemme väliselle hyvälle perinteelle. Se järjestetään samaan aikaan, kun huomenna päättyvät komissioehdokkaiden kuulemistilaisuudet. Ja tämähän antaa ja tässä on myös alussa uusi vaalikausi ja uudenlainen institutionaalinen rakenne. Se, että tämä tapaamisemme alkaa juuri tänään, haluan eritoten kiittää teitä Ramoon ja Rova Mihailova, että järjestitte tämän yhteisen regivaliokunnan ja kotervaliokunnan tapaamisen. Arvoisa komission jäsen, Hyvä Johannes. Aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä et ole pelkästään vahvasti vaikuttanut tähän politiikkaan, vaan myös tähän tapahtumaan, joka tänään 12 kertaa kokoaa ihmiset yhteen. Vuosien aikana Euroopan unioni ja sen hallintorakenne on muuttunut suuresti ja sama pätee aluepolitiikkaan. Johtajuutenne aikana tästä on tullut todellista investointipolitiikkaa, joka keskittyy tuloksiin. Ja enemmän kuin koskaan se on liitoksissa Euroopan unionin uuteen taloushallintoon ja sen pitkäaikaiseen strategiaan, joka tunnetaan nimellä Eurooppa 2020. Tänä päivänä, kun tarvitsemme konkreettisia tuloksia, Tästä nimenomaan kysymys Open Days-tapahtumassa. Tässä halutaan tuoda Euroopan unionin rahoitukselle lisäarvoa alueidemme ja kaupunkiemme tasolla. Yhdessä kasvaminen, älykäs investointi kansalaisten puolesta, se on tärkeää kaikkien niiden keskuudessa, jotka vievät näitä ohjelmia eteenpäin ohjelmakaudella 2014-2020. Uskon, että puhuen kaiken, kaikkien nimissä tänä päivänä, kun sanon teille kiitokset, hyvä komission jäsen. Kiitos Johannes kaikista näistä vuosista alueiden rinnalla. Kiitos sitoumuksestanne ja siitä, että olette kuunnellut meidän huoliamme. Hyvä pääsihteeri, arvoisa herra Kuria haluaisin ilmaista, miten iloisia olemme siitä, että olette täällä keskuudessamme tänään. En varmaankaan erehdy sanoessani, että alueiden komitea ja Euroopan komissio jakavat aivan saman analyysin. Älykkäät julkiset investoinnit ovat tähdellisiä, kun halutaan vastata kysymykseen siitä, millä tavalla taloutemme ja työmarkkinamme voivat päästä elpymiseen ja kasvun, vakauden tielle. Kiitos myös siitä, että olette näin Open Days-tapahtumassa jakaneet meidän käyttämme tärkeimmät löydökset alueellisista näkemyksistä, näkemyksistä 2014 OECDltä, samoin kuin raportin, jossa käsitellään alueellista hyvinvointia. Haluaisin myös kiittää teitä tästä muistiosta, jonka, yhteisymmärrysmuistiosta, jonka olemme allekirjoittaneet te OECDn ja me alueiden komitean puolesta, jolla tällä vahvistamme yhteistyötämme, joka tähän päivään mennessäkin on ollut jo hyvin tehokasta. Hyvät naiset ja herrat, tulevien päivien ohjelma juontaa juurensa panoksiin, joita olemme saaneet noin 200 kaupungista ja alueelta. Alueesta mukana on myös erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä Euroopan unionista. Useat kumppaneista me ovat tänään läsnä täällä salissa. Haluan kiittää teitä kaikkia kovasti tuestanne. Ja vielä viimeiseksi aivan erityisesti haluaisin suunnata sanani alueellisille ja paikallisille valituille jäsenille. Euroopan alueiden komitea on teidän instituutionne. Se aktiivisesti antaa neuvoa Euroopan unionin toimielimille alueellisissa ja paikallisissa kysymyksissä – me kuuntelemme teitä ja me haluamme saada teidän äänenne kuuluviin eurooppalaisella tasolla. Meidän tehtävänämme on puolustaa subsidiariteetti- ja monitasohallinnon periaatteita siinä vaiheessa, kun muotoilemme eurooppalaista politiikkaa. Tämä tehtävä on yhä tärkeämpi, kun ajatellaan näitä muutosten aikoja. Meillä on eurooppalaisella tasolla uusi vaalikausi alkamassa ja tässä valtaisesti tullaan keskustelemaan näistä muutoksista tulevan tulevina kuukausina. Olkaa varmoja siitä, että me tulemme analysoimaan kaiken hyvin syvällisesti ja me saamme oman äänemme ja teidän äänenne kuuluviin niin, että teidän huolenaiheenne ja kysymyksenne tulevat huomioon otetuiseksi. Ja toivon, että tulette olemaan yhteydessä eh, alueiden komitean, eikä pelkästään näiden Open Days, tämän Open Days-tapahtuman välillä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa teidät lämpimäksi tervetulleeksi tähän Open Days-tapahtumaan ja annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujallemme, eh, Ramon Luisille, joka tulee puhumaan teille alueiden komitean entisenä puheenjohtajana, nykyisenä Euroopan parlamentin varapuhemiehenä. Hän tuntee alueiden ja kaupunkien merkityksen Eurooppa-hankkeen kehitykselle. Innolla odotamme teidän näkemystämme, näkemystänne näin uutena Euroopan parlamentin jäsenenä. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin, Kiitoksia. Ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro äh, herra Ramon Luis Valkarelsisolle hänen alustukselleen. Hän on Euroopan parlamentin varapuhemies. Puheenvuoro teidän. Arvoisa regivaliokunnan puheenjohtaja Rova Mihailova, Hyvä Michel Lebrun, arvoisa OECDn pääsihteeri herra Gurria, hyvä komission jäsen Han, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Kenties nämä sanat, joilla aloitan puheenvuoroni, ovat hyvinkin tavallisia, mutta sanon täydestä sydämestäni, että minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään, kun avataan tätä näin merkittävää tapahtumaa kuin Open Days on. Ja olen iloinen vuodessani tavata niin paljon ystäviä täällä. Alueiden komitean jäsenenä noin 20 vuoden ajan ja muutamia kuukausia sitten oli vielä sen puheenjohtaja. Tunnen hyvin alueiden komitean ja ne ponnistelut, joita siellä tehdään, jotta voidaan puoltaa kaikkien alueiden ja eurooppalaisten kaupunkien intressejä. Open Days-tapahtuma on aivan loistava mahdollisuus jakaa kokemuksia, miettiä, millä tavalla kohesiopolitiikka on vaikuttanut alueisiimme. Sitä paitsi Open Days on aivan loistava mahdollisuus tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että Eurooppa-hanke todella sopeutuu kentän realiteettivaatimukseen ja vastaa siihen, mitä kansalaiset odottavat Euroopan unionilta. Ainahan toimielintemme välinen yhteistyö on ollut tärkeää. Helmikuussa allekirjoitettu sopimus on vain hui, luonnollinen huipentuma hyville suhteillemme. Se osoittaa sen, miten Suuri merkitys on subsidiariteetillä ja monitasoisella hallinnolla. Ne ovat molemmat välttämättömiä, jotta voidaan panna täytäntöön ja toteuttaa meidän toimivaltuuksiamme. Tämän lisäksi tämä toimielinten välinen vuoropuhelu heijastaa molempien instituutioiden ö, intressejä, kun ajatellaan alueellista, sosiaalista ja taloudellista integraatiota. Yhteistyösopimuksemme kautta alueiden komiteavaliokunnan ja Euroopan parlamentin valiokunnan väliset suhteet tulevat voimistumaan entisestään. Tällä tavalla voidaan parantaa synergiaa esittelijöidemme työn välillä, lausuntojen ja mietintöjen sisältö vain paranee entisestään ja eurooppalainen sääntely yhä paremmin sopeutuu kansalaisia lähellä olevien hallinnotasojen tarpeisiin. Minä uudessa tehtävässäni Euroopan parlamentin puhemiehenä henkilökohtaisesti tulen varmistamaan sen, että yhä enemmän kiinnitämme huomiota toimielintämme välisiin suhteisiin. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen Haan, hyvä Johannes, haluan vielä kerran tunnustaa teidän loistavan työnne aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä viimeisten vuosien ajalta. Te olette olleet ollut suuri liittolainen ja kohesion puolustaja kaikilla Euroopan alueilla ja kaikissa Euroopan kaupungeissa. Te puolustitte tämän politiikan hyödyllisyyttä, kun monet kyseenalaistivat sen vaikutuksen ajatellen kriisin aiheuttamia huonoja makrotalouden lukuja. Uusi kohesiopolitiikka aloittaa työnsä hetkellä, jolloin Euroopassa nähdään taas taloudellisen elpymisen merkkejä. Tämä yhteistyö valitettavasti ei ole estänyt sitä, että tässä alueiden väliset epätasa-arvoisuudet eivät suurentuisi. Tässä on yhä enemmän alueellisia ja sosiaalisia eriäväisyyksiä. Tämän vuoksi meidän täytyy vahvistaa eurooppalaisen politiikan alueellista ulottuvuutta. On tähdellistä tehdä kaikkien työtä sen eteen, että saamme sopeutetun aluepolitiikan, joka todella sopeutuu jokaisen alueen erityispiirteisiin, koska aluepolitiikka on paras väline, joka Euroopan unionilla on, kun haemme taloudellista elpymystä, talouden vahvistumista ja työpaikkojen määrän kasvua. Kohesiopolitiikka tulee keskittymään uudistuvien energioiden sektorin ja PK-yrityssektorin tukemiseen sekä innovaation eh, tukemiseen. Nämä alueet ovat työpaikkojen luomisen lähde. Ajatellen esimerkiksi tässä vihreitä työpaikkoja ja laadukkaiden työpaikkojen tarvetta informaatio- ja viestintäteknologian alulla, alalla. Samoin kun ajatellaan, että me tarvitsemme mukaan ottavaa ja kestävää kehitysmallia. Puheenjohtaja Le Brun aivan oikein asetti mandaattinsa prioriteetiksi työpaikkojen luomisen, eritoten nuorisotyöttömyyden torjumisen. Tämä on yhteinen tavoite, joka meidän kaikkien täytyy saavuttaa yhdessä. Meidän täytyy taistella sen puolesta, että kansalainen tuntee Euroopan olevan lähellä itseänsä. Tätä varten me tarvitsemme eurooppalaisen investointisuunnitelman, joka kannustaa kasvuun. Ja ei varmaan ole kovin montaa parempaa politiikkaa kuin kohesiopolitiikka tämän saavuttamiseksi. Olen kuitenkin huolestunut siitä, että Euroopan unionissa me olemme laittaneet kapuloita alueiden taloudellisen elpymisen rattaisiin monesta syystä. Yhtäältä meidän täytyy soveltaa kaikkea mahdollista olevaa joustavuutta kasvu- ja vakaussopimuksessa, jotta investoinnit, joita, jotka tulevat rakennerahastoista, eivät enää kokisi viivästyksiä. Niin Euroopan parlamentissa kuin alueiden komiteassakin me vaadimme, että kun meillä on kohesiopolitiikkaan liittyviä investointeja, otamme vahvasti yhteisrahoituksen huomioon. Italian, Italian neuvoston puheenjohtaja on tehnyt tästä aiheesta myös prioriteetin. Ja me odotamme tässä vastausta ennen vuoden loppua. Joka tapauksessa alueelliset ja paikalliset viranomaiset tiedät, e, tietävät, että he voivat luottaa Euroopan parlamentin ja alueiden komiteaan liittolaisena tässä aiheessa. Toiseksikin me olemme huolestuneita siitä, millä tavalla vastataan määrärahan maksujen valtaisiin viivästyksiin kohesiopolitiikassa. Viime vuoden lopussa maksamattomat Euroopan talousarviosta tulevat määrärahat nousivat jo 23 miljardiin euroon. Nämä avoimet maksut johtavat valtaisiin ongelmiin eritoten niillä alueilla, jotka ovat eniten kärsineet kriisistä. Usein maksut viivästyvät Joskus jopa 60 päivää ne ovat myöhässä tai yli sen. Meidän täytyy todella ratkaista tämä ongelma kiireellisesti komission ja neuvoston kanssa. Hyvät naiset ja herrat, toivoisin, että alueet puolustaisivat omaa asemaansa myös pääkaupungeissansa, koska me haluamme, että nämä varat päätyvät alueelle mahdollisimman pian. Lopuksi jotta voimme varmentaa meidän alueidemme rikkauden. Me emme voi pelkästään PKTL käyttää tässä indikaattorina, vaan muita indikaattoreita, jotka paremmin heijastavat kansalaistemme elämän laatua ja elintasoa. Haluaisin tässä vaiheessa tunnustaa sen loistavan työn, jota OECD, jonka pääsihteeri tänä iltapäivänä on ystävällisesti täällä keskuudessamme ja tämä mahdollistaa sen, että paremmin voimme tuntea alueidemme realiteetit. Haluaisin vielä kiittää teitä ja toivotan teille aivan loistavan menestyksekkäitä, menestyksekästä Open Days-tapahtumaa. Thank you, Mr. Valkersel. Now... Kiitoksia eh, herra Valkarsel. Seuraavaksi minulla on ilo antaa puheenvuoro aluepolitiikasta vastaavalle komission jäsenelle Johannes Haanille. Olkaa hyvä. Thank you, <clears throat> madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuhemies, hyvät naisten herrat, hyvät kollegat, hyvät aluepolitiikan ystävät. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänään. Erityisesti tämän vuotisen Open Days-tapahtumaan, sillä minulle tämä on erityisen tärkeä hetki. Tämähän on viimeinen Open Days-tapahtumani aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä. Muistan oikein hyvin ensimmäisen Open Days-tapahtuman, johon osallistuin vuonna 2010. Se pidettiin juuri silloin, kun, juuri ennen viidennen koesioraportin äh, julkaisemista ja juuri ennen kuin alettiin äh, muotoilla uutta koesiopolitiikkaa. Tuolloin oli jo selvää, että aluepolitiikka ei voinut jatkua niin kuin aina. Ja alkupuheenvuorossani tuolloin olin tunnistanut kolme pääperiaatetta tulevassa aluepolitiikassa, keskittyminen, tulokset ja ehdollisuus. Vuonna 2010 oli paljon epäilyksiä kohesiopolitiikan lisäarvosta ja paras vastaus kriitikoille oli uudistus, politiikan muuttaminen todelliseksi strategiseksi sijoitusvälineeksi alueille ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt kun tulen kauteni loppuun, en ollenkaan voi peitellä ylpeyttäni. Tunnen olevi kuin isä, joka katsoo lastensa kasvavan, sillä viiden vuoden aikana me olemme todellakin uudistaneet kohesiopolitiikan, joka on nyt strategisempi, keskittyneempi ja tulos, tulosohjautuva. Se antaa oikeat ehdollisuudet tehokkaille välineille alueilla ja se auttaa unionia edistymään tavoitteissaan, mutta myös ähm, ihmisten asenteet ovat muuttuneet. Kohesiopolitiikkaa politiikkaa ei pidetä enää rahasalkkuna, jota, joka annetaan nyt ö, investointifilosofia on hyvin ymmärretty. Ja tämä ei nyt juuri pelkästään siitä, että nimi on muutettu Euroopan rakenne- ja investointirahastoiksi, vaan tämä johtuu uudistuksesta, joka asettaa strategian projektien edelle. Me olemme nyt vuosien 2014-2020 kauden alussa. Tämä on kriittinen vaihe, kun luomme uudet ö, oikeat ehdot varojen käyttämiselle. Neuvotteluissa ö, neuvotteluissa, neuvotteluissa käytään, käydään nyt loppuun ja komissio on hyväksynyt 16 kumppanuussopimusta ja Suomi varmasti saadaan hyväksyttyä pian. Eli 17 kumppanuussopimusta on tämän viikon loppuun mennessä saatu hyväksyttyä. Nämä vastaavat kolme, yli 310 miljardin euron varoja, eli noin 70 prosenttia koko eri rahastojen budjetista. Me olemme saaneet kaikki toimenpideohjelmat, mutta niistä on vain seitsemän saatu hyväksyttyä. Tämä ei ole siis tien pää, eli paljon on vielä tehtävää jotta saadaan varat ohjattua reaalitalouteen, mutta meidän ei tulisi kuitenkaan uhrata laatua kiireen takia, sillä tässähän on kyse ohjelmoinnista seuraaville seitsemälle vuodelle, ja jos ottaa, ottaa ö, nämä ö, valmistelut huomioon, niin silloin on kyse melkein, ö, yhdestä, melkein kymmenestä vuodesta. Olemme jo nähneet hyvin rohkaisevia merkkejä siitä, miten tämä uudistus on pantu täytäntöön. Esimerkiksi on nyt jo selvää, että ainakin 125 miljardia euroa on kohdennettu yritysten tukumiseen, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä vähähiiliseen talouteen. Tämä tarkoittaa yli 20 prosentin kasvua verrattuna edelliseen kauteen. Ja tämä vastapainona on taas samansuuruinen vähennys infrastruktuurituesta. Totta kai me edelleen tuemme infrastruktuurin kehittämistä useimmissa jäsenvaltioissa. Ero tällä kertaa on siinä, että, että me valitsemme hankkeet strategisemmin niin, että ne edistävät älykästä kestävää kasvua. Ja me haluaisimme e, kohdentaa varoja ennen kaikkea yrityksen, yritysten mahdollisuuksien työpaikkoihin. Ihmiset, jos heillä on omalla elinalueellaan mahdollisuuksia, he eivät lähde siirtymään. Ja tämä taas sitten vähentää aivovuotoa. Toinen kannustava merkki on se, että rahoitusvälineet ne ovat hyvin tärkeitä. Jo kaudella 2007-2013 näimme kymmenenkertaisen kasvun, eli vuoden 2012 lopussa koheesiopolitiikassa oltiin kohdennettu 12,6 miljardia euroa rahoitusvälineisiin ja aikaisemminhan se oli vain miljardi euroa. Tällä uudella alkavalla kaudella tämä määrä luultavasti tuplaantuu. Eli se on, tulee luultavasti olemaan 30 tai jopa 40 miljardia euroa. Tietysti työllisyyden tukemiseen on erityiskeinoja. Me haluamme tukea ihmisten pätevyyttä ja vähentää köyhyyttä. Analyysit näyttävät, että 100 miljardia euroa sijoitetaan suoraan ihmisiin. Tämä tehdään sitä, sitä kautta, että parannetaan pätävyyttä ja sovel, sopeutetaan niitä työmarkkinoiden kysyntään. Käytämme integroitua lähestymistavaa, joka tuo yhteen eri politiikkaa, eri rahastoja ja eri prioriteetteja. 16 maassa käytämme monirahastoja yhdessä – ja ennen kaikkea kohdennamme varoja vähähiiliseen talouteen. Tämä on ainoa alue, jossa meillä on jäsenvaltioille vähimmäismääriä määrättynä. Eli vähimmäismäärien perusteella vähimmäis, ö, kokonaissumma olisi ollut 23 miljardia euroa, mutta energiatehokkuus ja uusiutuvat energianlähteet ovat nyt tulleet yhä tärkeämmiksi tässä ympäristössä ja on hyvin vaikuttavaa, että jos pystymme säästämään energiaa vain prosentin vuodessa, voisimme vähentää kaasu, kaasutuontiamme 2,6 prosenttia vuodessa. Ja tiedätte kyllä, mitä tämä tarkoittaa, kun kun olemme nyt tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa esimerkiksi Ukrainan tilanteen kannalta. 38 miljardia euroa on kohdennettu vähähiiliseen talouteen ja ilmastoystävälliseen talouteen niin kohdistuviin toimiin. Tämä perustuu Tämä perustuu 16 kumppanuusohjelmaan. Tämä on melkein tuplaten kuin edellisellä kaudella ja yksityisten sijoitusten avulla määrä varmasti vielä kasvaa, mutta meidän pitäisi nyt kuitenkaan liikaa innostua. On rohkaisevia merkkejä, mutta nämä kaikki ovat tällä hetkellä vain sitoumuksia paperilla. On tärkeää, että edistymme ohjelmien täytäntöönpanossa ja että aloitamme investoinnin hankkeisiin, jotka tekevät teoriasta käytäntöä. Haluaisin nyt vielä puhua tulevaisuuden haasteista. Kuten tiedätte, kohesiopolitiikka on riippuvainen taloudellisesta ympäristöstä, ympäristöstä, jossa sitä toteutetaan. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöön linkin uuden kohesiopolitiikan ja talouden ohjausjärjestelmän välillä ja EUn ohjausjakson välillä. Mutta tämän linkin käytännön järjestelyt eivät ole kuitenkaan vielä selvillä. Tällä hetkellä ollaan vahvasti sitä mieltä, että koheesipolitiikan rooli olisi vain keskeyttää rahoitus niiltä mailta, jotka eivät täytä EU-ohjausjakson vaatimuksia, mutta koheesiopolitiikkaa voidaan käyttää sekä keppinä että porkkanana rakenne- ja investointirahastoillahan voidaan auttaa myös jäsenvaltioita täyttämään EU-johjausjakson vaatimukset. Kohesiopolitiikka täydentää talouden ohjausta, eli julkista, julkisen talouden vakauttamista, rakenneuudistuksia ja investointia. Kaikki näiden pitää vahvistaa toisiaan. Eräs toinen tärkeä haaste tulevaisuudelle on sidosryhmien ja julkisviranomaisten hallinnointi, kapasiteetin vahvistaminen. Nämä ovat niitä tahoja, jotka toteuttavat projekteja paikan päällä. Tässä ei ole kyse niinkään rahasta, vaan siitä, että otetaan käyttöön oikeat rakennet ja annetaan oikeat välineet käyttöön. Pitää myös yksinkertaistaa sääntöjä ja luoda tehokkaita kumppanuuksia. Komissio haluaa luoda modernin ja läpinäkyvän julkisen hallinnon. Näin voidaan luoda luottamuksen ympäristöä, joka myös auttaa suoria investointeja tapahtumaan. Myös eräs toinen ongelma pitää ratkaista lähitulevaisuudessa, ja tästä ovat puhuneet jo muutkin puhujat. Kuten tiedätte, vuosittaisten maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välillä on, on kuilu, ja tämä kuilu suurenee joka vuosi, ja meillä on vaikeuksia kunnioittaa, täyttää kaikkia sitoumuksia. Me olemme päässeet siihen pisteeseen, jossa paikan päällä aloitteiden täytäntöönpanokin on joutunut vaikeuksiin likviditeetin puuttumisen takia jäsenvaltioiden pitää miettiä budjettipäätöstensä ja politiikkansa ristiriitoja. Jäsenvaltiot eivät voi odottaa meiltä tiettyjä tuloksia ilman, että meille annetaan tarpeeksi resursseja. Eli teillä kun on poliittista valtaa ja kontakteja jäsenvaltioissa, niin pitäkää huolta siitä, että EU EUlla on riittävä talousarvio. Talousarviohan on jäsenvaltioita varten tehty, ihmisiä varten tehty. Ei se ole, ja ei se ole, sitä ole tehty äh, EUn hallinnointikulujen kattamiseen. Vain 6 prosenttia EUn talousarviosta käytetään hallinnollisiin kustannuksiin kaikkien EU-toimielinten hallinnolliseen kustannuksiin. Eli yli 94 prosenttia EU-talousarviosta menee takaisin jäsenvaltioihin. Vain pieni osa menee toimiin EUn ulkopuolella. Kun siis pyydämme riittävää talousarviota, niin pyydämme sitä, jotta voisimme täyttää sitoumuksemme edunsaa, jotka meillä on edunsaajille. Ja siksi pyydän teitäkin loppaamaan tämän puolesta. Hyvät naiset ja herrat, olen puhunut myös paljon kaupunkipolitiikasta, ähm, kaikista politiikan aloista, joissa kansalaisten eh, ja kaupunkien osallistuminen on tärkeää. Ilman kaupunkien, kaupunkeja emme saavuta tavoitamme. Ilman kaupunkeja emme pääse tästä kriisistä yli. Ilman kaupunkeja EUn tavoitteita ei oteta omiksi. Nyt kun tulen kauteni päätökseen, olen tyytyväinen, että meillä on käytöstämme kohesiopolitiikka, jolla on vahva kaupunkiulottuvuus. Mutta tätä ei pitäisi kuitenkaan ymmärtää vastakohtana maaseutualueille. Me tarvitsemme tiukkaa yhteistyötä kaupunki- ja maaseutualueiden välille, sillä nämä alueet eivät ole mitenkään toisistaan erotettuja. Niissä on paljon päällekkäisyyksiä. Eli se tosiasia, että meillä on uusi kaupunkiulottuvuus politiikassa on jo heijast, sitä heijastelee uusi kohesiopolitiikka, eli 50-60 prosenttia on kohdennettu kaupunkeihin. Ja lisäksi me kohdennamme, kohdennamme noin 16 miljardia euroa kestävään kaupunkikehitykseen, eli tuplaten enemmän. Meidän pitää kuitenkin me olemme saaneet nyt päätökseen uuden kaupunkien kehityssuunnitelman ja kansalaiset on otettu kaupungit on otettava paremmin siis mukaan päätöksentekoon. Johtopäätökset näistä neuvotteluista julkaistaan vuoden loppuun mennessä ja Urban Agenda kaupunkien suunnitelma, sitä on pidettävä esillä. Hyvät naiset ja herrat, Open Days-tapahtuma on täydellinen esimerkki yhteisestä hallinnoinnista. Se on esimerkki ö, hyvästä suhteesta Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä, mutta myös ö, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välillä. Tämä osallistava, osallistuva lähestymistapa ja kumppanuusperiaate on kohesiopolitiikan menestyksen takana. Tiedän, että jotkut parhaimmista hankkeista ja verkostoista ovat syntyneet juuri näissä Open Days-tapahtumissa. Eli yhteisen hallinnoinnin ja kumppanuusperiaatteen ansiosta kohesiopolitiikka voi tuottaa tuloksia paikan päälle. Ja näin kohesiopolitiikka voi auttaa saavuttamaan eurooppalaisia tavoitteita. Jotkut näistä tavoitteista, kuten Eurooppa 2020 tavoitteet, ovat itsestään selviä, mutta on myös toisiakin. Esimerkiksi rakennerahastoja voidaan käyttää kriisitilanteissa er, tukea niiden ähm, julkisten investointibudjettien tukemiseen, jotka muuten romahtaisivat. Ja lisäksi ollaan tukittu er, äh, aukkoja EUn liikenneverkoissa näillä varoilla. Uudistus on tehnyt kohesiopolitiikasta välineen, jolla voidaan vastata haasteisiin, jotka tulevat tulevais- nyt lähitulevaisuudessa ja jopa vuoden 2020 jälkeen. Kun nyt lopettelen kautta, niin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän uudistuksen. Haluaisin ennen kaikkea ilmaista kiitollisuuteni Euroopan parlamentille ja alueiden komitealle. Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan entinen puheenjohtaja Madame äh, Rova Han Danute Hybner ja, ja alueiden komitean entiset puheenjohtajat Mercedes Bresso ja Ramon Luis Valcarcel, he ovat kaikki olleet pääroolissa tässä uudistuksessa. Haluaisin myös Angel Guerrialle ilmaista kiitokseni. Me meillä on ollut vuosien aikana loistavaa yhteistyötä OECDn kanssa. Ja haluaisin kiittää myös kaikkia ihmisiä, jotka tunnistan täällä salissa, joiden kanssa minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä viime, viimeisten viiden vuoden aikana. Te olette niitä, jotka, sa, jotka saavat tuloksia aikaiseksi paikan päällä. Vo, voitte olla varmoja siitä, että aluekehitys on edelleen lähellä sydäntäni. Niin Voin myös vakuuttaa teidät siitä, että voitte luottaa seuraajani Gorin Kreton sitoutumiseen. Ja haluaisin, että nyt tulevina kuukausina saisit, saisitte nämä ohjelmointiasiakirjat päätökseen Käyttäkää uuden kohesiopolitiikan hyvä, äh, mahdollisuuksia hyväksenne ja tehkää oikeat investoinnit alueitanne varten, varten. Näin voimme vaikuttaa pysyvästi ihmisten, äh, ihmisten mahdollisuuksiin. Nyt olemme viiden vuoden aikana uudistaneet politiikkaa ja nyt on aika täytäntöönpanolle. Toivotan kaikille hyvää Opnes-tapahtumaa. Kiitos. Paljon kiitoksia komission jäsen ja seuraavaksi annan puheenvuoron herra Jose Angel Gurjalle. Hän on OECDn pääsihteeri. Olkaa hyvä. Madame äh, Mihailova. Arvoisa rouva Mihailova, puhe, puheenjohtaja Lebrun, äh, varapuhemies äh, Valkarsel, arvoisa Herra Haan, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, kollegat ja ystävät. Olen erittäin tyytyväinen, että saan olla mukana täällä äh, Open Days 2014 tapahtuman äh, käynnistämisessä. Olemme jo useiden vuosien aikana tehneet yhteistyötä alueiden komitean ja parlamentin kanssa ja tulemme tekemään näin edelleenkin, jotta voimme edistää aluekehitystä. Ja niin kuin herra Lebrun sanoi, että me allekirjoitimme yhteisymmärrysmuistion alueiden komitean kanssa, jossa tunnustimme työmme yhdessä ja tarkoituksena on tehdä yhteistyötä systemaattisemmin tästä eteenpäin. Tämän vuoden Open Days-tapahtumaa tässä pyritään samanaikaiseksi järkevä investointia kansalaisille – kriisin aikana eh, Euroopan kansalaiset vaativat enemmän kasvua, työpaikkoja, parempaa elintasoa, vihreämpää tulevaisuutta. Luettelo on pitkä, kenties liian pitkä, kun ajatellaan niitä vähäisiä investointiresursseja, joita on. Joten järkevä investointi strategisella tavalla on kriittistä, jos haluamme edistyä eh, tavoitteessamme eh, tätä kansalaisten toiveet. Kansalliset hallitukset ovat vastuussa julkisesta investoinnista 2020 72 prosenttia 1,3 miljardista julkisessa eh, investoinnista. Eh, budjetti on tarkoittanut sitä, että julkinen investointi on ollut joustava muuttuja viime vuosina. 2007 ja 2012 vuosina OECDn äh, investoinnit ovat laskeneet neljällä prosentilla ja haluaisin nyt painottaa muita asioita ja hallitusten välineitä, joita me kehittelemme siinä, että miten tulevilla investoinneilla voi olla pitkäaikainen ja positiivinen vaikutus. Ja tästä syystä me keskityimme eh, tähän asiaan näissä kahdessa julkaisuussa, jotka julkaistiin nyt 2014 OECDn paikallistason näkymät ja millaista elämä on alueellanne. Millaista elämä on alueellanne. Eli lähdemme tässä aluetasolle. Tämä on Sardiniasta Tämä on Alankomaiden pohjoisosasta. Tämä on Newcastle kaupungista, Tanskan eteläosa, Rooma Italiassa, Morelluksen kunta tai Yhdysvaltain kumppanuus kestäville alueille tässä joitakin esimerkkejä erittäin kohdennetuista alueellisista hankkeista, kun ajatellaan tätä hyvinvointia sitä, miltä tilanne näyttää alueellanne. Olemme hyvin tietoisia siitä, että se mikä on tärkeää yhteiskunnassamme menee BKT ja BKT per capita ulkopuolelle. Jotta saamme parempia poliitikkoja aikaiseksi, me emme voi katsoa ainoastaan mittareita, vaan meidän täytyy katsoa kaikkia indikaattoreita, jotka ovat merkittäviä OECDssä me teimme luettelon kansallisista hyvinvoinnin indikaattoreista. Ja nyt me menemme eteenpäin, keskitymme alueisiin, koska ne alueet, jotka vaikuttavat, ne rakenteet, jotka vaikuttavat ihmisten päivittäisen elämään, ovat merkittäviä aluetasolla. Toivon, että tar- käytte katsomassa interaktiivisia sivujamme, miltä tilanne näyttää alueilla, että voimme vertailla yli 300 aluetta 34 eri maassa ja yhdeksän eri ulottuvuuden kautta, jotka liittyvät elin hyvinvointiin. Näette esimerkiksi, miten Toskana, miten se, tai millainen sen suhde on Teksasiin, kun puhutaan terveydestä, tai miten eri alueet sitten taas ovat verrattavissa keskenään, kun puhutaan työllisyydestä ja esimerkiksi työpaikkojen, koulutukseen pääsy, puhdas ympäristö, turvallisuus. Nämä ovat myöskin yhtä merkittävässä roolissa, kun kyse on hyvinvoinnista. Ja nämä vaikuttavat, useat näistä vaikuttavat tai liittyvät siihen, missä asutte, tässä painotetaan myöskin sitä, että täytyy paremmin ymmärtää, miten julkinen investointi vaikuttaa työpaikkoihin ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin, jotta näin voidaan kaikkien hyvinvointia parantaa. Usein me mittaamme sitä, minkä voimme helposti laskea. Esimerkiksi sairaalasänkyjen lukumäärän, tämä on hyvin objektiivinen, hyvin selkeä indikaattori, mutta tämä ei kuitenkaan kerro paljon siitä, ovatko ihmiset terveitä. Keskitytään tuloksiin, niin siinä saadaan aikaiseksi synergiat eri hyvinvoinnin aspekteista ja Tämä on myöskin hyvä politiikan tekijöille. Se, että investointeja täsmennetään, sillä voi olla parempa vaikutus samanaikaisesti eri toimintoihin. Esimerkiksi infrastruktuurin viherryttäminen, sillä ei välttämättä ole ainoastaan ympäristöhyötyjä, vaan voi myöskin vaikuttaa työpaikkojen luomiseen tai tietynlaisen tekniikan kehittämiseen. Kun urbanikeskukset kasvavat, kohdennettu investointi on äärimmäisen tärkeää. Kaksi kolmesta OECDn eh, kansalaista asuu kaupungeissa ja ne eh, ovat eh, toiminnan keskuksia – Maailma näyttää hiukan erilaiselta muualla ja tästä syystä OECD on kehittänyt metropolien tietokannan, jossa oli yli 1200 urbaanialuetta yhteisen menetelmän ja määritelmän kautta. Tässä on myöskin hyvin laaja tietokanta 275 suurelle kaupungille – koti muuten, jossa siis puolet OECDn kansalaista asuu, joten meillä on melko hyvin kartoitettu tilanne ja suositukset, jotka ovat nyt näistä tulleet esimerkiksi politiikan tekijöille ovat eri, erityisen arvokkaita. Tämä uusi lähestymistapa antaa meille mahdollisuuden tutkia maaseudun ja kaupunkien välistä tilannetta Esimerkiksi maaseutualoissa on paljon pk-yrityksiä, niin kuin metropolikaupungeissakin. Ja samaa voidaan sanoa myöskin kaupungeista, joilla voi olla positiivinen vaikutus kasvuun ja voivat olla 200 kilometrin päässä, joten emme tarkastele ainoastaan kaupunkeja, vaan sitä talou- talousaluetta, siis kaupungin talousaluetta, tässä tarkoituksena on katsoa lähestymistapia, jotta voidaan hallinnoida tätä aluetta. Yhdessä Euroopan unionin ja Euroopan komission kanssa olemme kehittäneet analyysejä ja suosituksia, jotka koskettavat kaupunkien ja maaseutualueiden kumppanuutta aluekehityksessä. No sitten kaupunkien yleinen tuo, siis ne aiheuttavat tuottavuutta, mutta myöskin kustannuksia. Siellä on korkeimmat, korkeimmat hinnat, mutta sitten siellä on myöskin esimerkiksi kun ajatellaan siirtymistä paikasta toiseen, saastumista ja näin poispäin, nämä vaikuttavat hyvin paljon. Hyvin järjestäytyneet kaupungit voivat kyllä hoitaa näitä asioita esimerkiksi siten, että joukkoliikennettä parannetaan. Se aiheuttaa tai parantaa elämänlaatua ja vähentää esimerkiksi CO2-päästöjä ja myöskin tarjoaa työllisyysmahdollisuuksia, mutta ikävä kyllä useat kaupungit eivät hyödy näistä. Suuret metropolialueet kilpailevat ennemminkin keskenään kuin tekevät yhteistyötä ja kaupunkialueen fragmentoituminen voi näin haitata näitä etuja on voitu osoittaa, että tämän sirpaloitumisen poistaminen voi johtaa parempaan taloudelliseen ja ympär- parempaan, parempaan talous- ja ympäristötilanteeseen ja vaikuttaa myöskin kansalaisten tyytyväisyyteen. No miten nyt sitten tulisi investoida? Yksi suurimmista haasteista EUn aluetasolla on ö, alihallintotasojen lukumäärä. Tämä on yli 90 000 hyvin kauan sitten aivan eri maailmassa. Esimerkiksi Ranskan departementtien rajat vedettiin esimerkiksi siten, että kuinka kauan kesti ratsastaa paikasta toiseen. No selkeästi maailma on muuttunut, mutta poliittinen määritelmä on edelleen olemassa, yksikkö on edelleen olemassa. Esimerkiksi Ruotsissa on ollut samankaltaiset rajat jo vuodesta 1634 lähtien. Totta kai meidän ei tarvitse piirtää karttoja uudelleen, mutta tulisi pohtia, ovatko nämä rakenteet vielä tehokkaita ja ovatko ne tämän päivän realiteettien mukaisia. 2014 katsauksessa melkein puolet e OECD-maista ovat hiljattain panneet tai ovat matkalla – uudistusten tiellä ja melkeinpä kaikki liittyy siihen, että poliittisia yksikköjä vahvistetaan näiden tiettyjen rajojen sisällä. Uudistus ei välttämättä tarkoita sitä, että myöskin kustannuksia säästetään, joten jokaisen maan täytyy tarkkaan pohtia, miten se nämä uudistukset täytäntöön panee. Meidän täytyy pohtia myös, miten hallitukset eri tasoilla voivat tehdä parempaa yhteistyötä ja välttää sudenkuopat, kuten esimerkiksi investointiprojektien päällekkäisyyden. neljätoista katsaus sisältää myöskin suosituksemme tehokkaasta julkisesta investoinnista hallinnon eri tasoilla. Tämä on OECDn tärkein väline, jossa käsitellään ainoastaan näitä alihallintoja suosi, suosituksia tehokkaasta eh, julkisesta investoinnista eri hallinnon tasoilla. No, me mainitsemme eh, kolme eh, suurta haastetta, miten hallitukset voivat eri tasoilla koordinoida toimintaansa eri politiikan tasoilla, miten voivat vahvistaa investointikapasiteettia ja miten voivat vahvistaa järkevät investointipuitteet. Me olemme tyytyväisiä, että alueiden komitea on vahvistanut näitä tavoitteita ja viimeisin koheesiopolitiikka ja kumppanuussopimus sisältää myöskin suuren joukon näitä hyviä käytänteitä. Joten hyvät naiset ja herrat, toivon, että kaksi OECDn raporttia, jotka tänään julkaistaan, ovat arvokkaita välineitä ja auttavat teitä työssänne, edistävät vihreää kasvua, parantavat ihmisten jokapäiväistä elämää ja hyvinvointia myöskin tuleville sukupolville globalisoituneessa nopeutuvassa maailmassa ne kansalaiset eh, eivät välttämättä ymmärrä tätä. He ovat menettäneet luottamuksensa, he tuntevat olonsa eksyneiksi, eivät enää luota instituutioihin, niihin asioihin, joita me olemme viimeisen sadan vuoden aikana rakentaneet, parlamentit, ministerit, poliittiset puolueet, eh, pankkijärjestelmät ja suuret yritykset, joten yhteistyöstämme on tullut entistä tärkeämpää – jotta voimme auttaa hallituksia ja kansalaisemme ja yhteiskuntiamme kehittämään parempaa politiikkaa paremmalle elämälle. Haluaisin käyttää mahdollisuuden kiittää Johannes Haania. Kiitos näkemiin ja tervetuloa. Kiitos. Paljon kiitoksia, kiitoksia herra Guria. Seuraava puheemme on videoviesti. Meillä on videoviesti Euroopan komission puheenjohtajalta Jose Manuel Barrosolta. Voisimmeko nähdä tämän herra Barroson viestin? Hyvät naiset ja herrat, rakat ystävät, olen iloinen voidessani puhua näin merkittävässä tapahtumassa. Open Days-tapahtuma on todellakin merkittävä tapahtuma. Jotkut menestyksekkäimmistä eurooppalaisista verkostoista juontavat juurensa Open Days-tapahtumaan. Hyvin monet kentällä täytäntöönpannoista hankkeista – ovat saaneet alkunsa Open Days-tapahtumassa. Jotkut niistä ajatuksista, jotka heijastuvat uudessa kohesiopolitiikassamme, ovat saaneet innoistuksensa tästä jokavuotisesta tapahtumasta. vuosi, viimeinen vuosikymmen on ollut meille kaikille hyvin haastava. Euroopan yhdentymishistorian pahin rahoitus, talous- ja sosiaalinen kriisi on selvästi asettanut eurooppalaisen maallimme koetukselle – mutta monien ennusteiden vastaisesti me olemme vahvistaneet yhdentymisvoimien voiton. Me pidimme yhtä. Me tuimme toisiamme. Näinä vaikeina aikoina Euroopan unionin ja euroalueen yhtenäisyyden turvaaminen on ollut johtotähtenä jatkuvasti. Ja alueelliset johtajat ovat olleet parhaita liittolaisiamme kentällä Euroopan yhtenäisyyden säilyttämisessä ja sen mahdollistamisessa, että Euroopan unioni nousee kriisistä vahvempana ja paremmin valmistautuneena vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatteisiin. Tänä päivänä jaettuun solidarisuuteen ja vastuuseen perustuvat yhteiset ponnistelumme alkavat kantaa hedelmää. Olemme luoneet perustan terveelle, kestävälle kas- taloudelliselle kasvulle. Uskon, että olemme oikealla tiellä, mutta ollaanpa vilpittömiä. Meillä on vielä matkaa jäljellä. Todellisuus on se, että elpyminen on hidasta, epätasaista ja hieman häilyvää. Tämän lisäksi elpymistä uhkaavat erilaiset geopoliittiset epävakaudet. Näin ollen on aivan tähdellistä, että me pysymme oikealla tiellä ja pidämme kiinni rakenneuudistusten vauhdista, varmistaaksemme tulevan kilpailukykymme, kestävät työmarkkinat ja tietysti kansalaistemme hyvinvoinnin. Itse tyytyväisyydelle, itse tyytyväisyydelle ei ole sijaa tilanteessa, jossa niin monet, eritoten nuoret, ovat etsineet töitä aivan liian pitkään ja taistelevat parempien elinolosuhteiden puolesta. Vaikka jotkut haluavatkin esittää Euroopan budjettikurikiihkoilijana, meidän täytyy muistuttaa heitä, että kaiken kattavana prioriteettinamme on ollut luoda hyviä työpaikkoja, paremmat elinolosuhteet ja parem- korkeampi elämisen laatu eurooppalaisille niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessa. Juuri tästähän Eurooppa 2020 strategiassa on kysymys. Kasvun kannustaminen, älykäs ja mukanottava talouskasvu, joka perustuu osaamisille ja innovaatiolle, on avainasemassa. Mutta me olemme oppineet kriisin aikana rankan läksyn. Me olemme ennen kaikkea oppineet, että velan siivittämä kasvu, olisi julkista tai yksityistä velkaa, on teennäistä ja kestämätöntä. Tämän vuoksi budjetin vakauttaminen ja rahoitusvakaus ovat tähdellisiä ennakkoehtoja ajatellen vakaata kasvua ja kilpailukykyämme. Mutta toistan vielä, että ajatuksenamme oli ja on aina ollut kasvu. Investoinnit kasvuun ja tulevaisuuden työpaikkoihin ennen kaikkea tutkimuksen ja innovaation kautta ovat elintärkeitä. Tämän vuoksi me Euroopan komissiossa olemme selvästi aina sanoneet, että tarvitsemme rakenteellista vakauttamista, mutta uudistuksen lisäksi, uudistusten lisäksi tarvitsemme myös investointeja tulevaisuuteen. Ja tämän vuoksi Euroopan komissio vahvasti puolusti eurooppalaista talousarviota seuraavalle seitsemälle vuodelle. Sehän on nimenomaan moderni investointibudjetti. Tämä budjetti kohdentuu kasvuun ja työpaikkoihin ja asianmukaisesti täydentää kansallisia talousarvioita. Se keskittyy eurooppalaiseen ulottuvuuteen sen sijaan, että se korvaisi kansallisia budjetteja. Ja koska kohesiopolitiikka on kasvusuuntautuneen budjetin tärkein rahoitusväline, olemme sitä mieltä, että meidän täytyy vielä enemmän pohtia kohesiopolitiikkaa. Minä uskon, että olemme pystyneet muuttuna, muuttumaan, niin, muuttamaan niin kutsutun saavutettujen öttujen kulttuurin, jossa hallitukset keskittyvät pelkästään kansallisen osuuden kokonaislukuihin. Ja pystymme nyt priorisoimaan ohjelmia ja hankkeita, jotka johtavat innovaatioon, vihreän talouteen ja muihin Eurooppa 2020-strategian tavoitteisiin. Nämä ovat perustelut investoinneillemme. Ja tämän uusi lähestymistapa oli se, joka johti kumppanuussopimuksiin jokaisen jäsenvaltion kanssa. Tällä tavalla luotiin strategia, joka nyt siirtyy täytäntöönpanovaiheeseen. Ja tämä on tietysti paras tapa parantaa rahoituksen laatua, koska kysymys ei ole pelkästään menoista, vaan menojen laadusta, rahoituksen laadusta. Tietysti mitään tällaista ei voida saavuttaa ilman teidän aktiivistanne mukanaoloanne kentällä. Ja tämä on aivan valtaisa vastuu, koska kohesiopolitiikka voi todellakin suuresti hyödyttää eurooppalaisten, Euroopan kansalaisten päivittäistä elämää, parantaen elämänlaatua ja tarjoten työmahdollisuuksia. Nämä ovat juuri sellaisia asioita, jotka ovat kansalaisillemme tärkeitä. Sellaisia asioita, jotka osoittavat, mitä Euro- minkälaista lisäarvoa Euroopan unioni voi tuoda – ja tämä osoittaa myös Euroopan unionin solidaarisuuden. Tämän vuoksi me olemme taistaneet, taistelleet investointitalousarvion puolesta. Se ei ole Brysseliä varten tehty, vaan se on alueillemme, yliopistoillemme, opiskelijoillemme, tutkijoillemme, maanviljelijöillemme. Joten kohessiopolitiikka ei ole mitään vanhaa politiikkaa. Se on itse asiassa investointi politiikkaa. Ja me tiedämme, että Euroopassa me tarvitsemme investointeja, jos haluamme kasvaa. Rakkaat ystävät, viimeisten kymmenen vuoden aikana me olemme todella kokeneet hyvin dramaattisia hetkiä, valtaisaa painetta. Mutta uskon, että me voimme kuitenkin sanoa, että olemme osoittaneet, kuinka uskomattoman kestävä Euroopan unioni on. Me olemme pystyneet vastustamaan valtaisaa painetta, kestäneet sitä. Ja vaikka monet ovat ennustaneet pahimman tapahtuvan euroalueen hajoamisen, Euroopan unionin hajoamisen. Me olemme osoittaneet, että yhdentymisvoimat voimat voivat voittaa. Koska yhteinen vastuumme on tehdä seuraavasta vuosikymmenestä valoisampi, olemme sopeutuneet ja vahvistaneet itseämme ja olemme paremmin valmistautuneita tämän nopeasti muuttuvan maailman uusiin haasteisiin. Haluaisin lämpimästi kiittää teitä tuestanne ja siitä valtaisan rakentavasta yhteistyöstä, jota olemme kehittäneet näinä hyvin haastavina vuosina. Kaikista hankalimpina hetkinä olen aina tiennyt, että alueilla ja kaupungissa kaikilla tasoilla johtajat juuri vastuunsa takia ovat ymmärtäneet ne vaikeat päätökset, joita olemme joutuneet tekemään. Toivotan teille siis erittäin onnistunutta viikkoa, tietysti hyvin menestyksekästä Open Days-tapahtumaa ja ennen kaikkea toivotan menestystä alueellenne ja yhteisen Eurooppamme tulevaisuudelle. Kiitos. Now we continue with... Nyt voimme sitten jatkaa Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoroilla ja myöskin siis eh, alueiden komitean jäsenten puheenvuoroilla. Aloitammeko nyt alueiden komitean jäsenten kanssa? Ovat vieraitamme tänään. Madame la présidente. Eh. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, aikataulu merkitsee sitä, että meidän täytyy kunnioittaa sääntöä, jossa jokainen puol- ryhmä saa yhden puheenvuoron. Aloitamme Euroopan kansanpuolueesta EPP-ryhmästä. Herra Schneider, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Mikael, pyytäisin vielä, että puheaika rajoittuisi kahteen minuuttiin per puhuja. Kiitoksia. Kiitos paljon. Annoitte minulle 100 prosenttia enemmän puheaikaa kuin olin odottanut. Haluaisin aloittaa sanomalla, että nyt lyhyt puheaika e, ei salli muita kuin hyvin yleisiä, yleisluontoisia kommentteja Growing Together on otsikko tälle tapahtumalle. Tämähän on, se tarkoittaa yhdessä kasvamista, mutta myös yhteen kasvamista, eli sitä, että ollaan yhdessä suurempia. Ja nyt kun ajattelemme näitä yleisiä haasteita, joita kohtaamme tänään, niin olen komissio, komission jäsen Haanikas samaa mieltä siitä, että meillä on hyvät perusteet kohesiopolitiikan alalla kilpailukyvyn vahvistaminen, investoinnit, kasvu ja työpaikkojen tukeminen. Näin voimme kasvaa yhdessä, kasvaa yhteen ja näin myös lisätä yhteenkuuluvuutta EU:ssa. Tämähän on tärkeä tavoite kohesiopolitiikassa. Haluaisin myös vielä mainita, että nämä raamit, joiden sisällä poliittinen työmme, työmme tapahtuna, tapahtuu, ne vaativat yhteistyötä. Muistutan vain Ukrainan kriisistä nyt. Muistutan myös Lähi-idän tilanteesta Isiksestä, muistutan Pohjois-Afrikan tilanteesta ja maahanmuuton valtavasta kasvusta osittain näiden tapahtumien seurauksena. Nämä kaikki haasteet kohtaavat nyt EUta ja se, ne vaativat sitä, että me toimimme yhdessä, pidämme yhtä ja reagoimme yhdessä näihin haasteisiin. Ja Regi-valiokunnan jäsenenä voin sanoa, että kaikki nämä geopoliittiset ja muut konfliktit, ne koskevat myös alueen paikallishallintoa, joten ne pitää ottaa mukaan päätöksentekoon, jotta niiden ääni kuullaan ja jotta ne voivat vaikuttaa toimenpiteisiin. Ja siksi olen hyvin tyytyväinen, että yhdessä komission kanssa voimme järjestää tämän Open Days-tapahtuman. Se on ollut aikaisemminkin hyvin hedelmällinen tilaisuus. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Regi-valiokunnan jäsenelle, herra Thomas, Thomas Deutschille. Köszönöm eh, Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Herra komission jäsen, hyvät kollegat, eh, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tässä ensiksikin kertoa, että olen erittäin ilahtunut siitä, että me olemme jatkaneet tätä hyvää perinnettä ja järjestämme Open Days-tapahtuman yhteistyössä alueiden komitean kanssa. Ja nyt tarkoituksena on viimeisen ohjelmakauden tavoitteita analysoida ja keskittyä siihen, millaisia tehtäviä meillä on edessämme seuraavien vuosien aikana. Euroopan parlamentissa me kuulimme viime viikolla komission jäsen ehdokkaita, kuulemistilaisuuksia eh, järjestettiin ja tässä yhteydessä eh, aluekehitysvaliokunta kuuli eh, tulevaa kohesiopolitiikasta vastaavaa komissaariehdokasta Rova Kretsua. Kyseisessä kuulemisessa otettiin esille se, että on olemassa ongelma, joka täytyy ratkaista erittäin nopeasti. No mistä tässä on kyse? Vuoden 2013 lopussa Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ne hankkeet, joita näissä jäsenvaltioissa ja alueilla täytäntöön pantiin ja joita sitten tarkasteltiin, niin näiden hankkeiden yhteydessä jäi maksamatta summa, joka oli 23,4 miljardia euroa viime vuoden loppuun mennessä täytäntöön pantiin eri hankkeita, mutta se, missä komission las, laskuja sitten maksettiin, niin 23 miljardia euroa toisin sanoen jäi maksamatta. Tämä liittyy siihen, että verrattuna niihin määräyksiin, joissa todetaan, että 60 päivän kuluessa näitä laskuja pitäisi valvoa ja tämän jälkeen maksaa, niin tätä tulisi varvoa. Mutta tätä sääntöä ei sovellettu ja tämä johti siihen, että koko aluepolitiikka on menettänyt uskottavuutta. Rouva Georgi, Georgieva, joka on toinen komission jäsen ehdokas, joka tulee sitten vastaamaan rahoituspuolesta seuraavassa komissiossa, ilmoitti meille kuulemistilaisuudessaan, että mikäli tämä prosessi etenee tällä tapaa tämän vuoden lopussa, tämä summa tulee olemaan 30, jopa 35 miljardia euroa. Toivon todellakin, että Open Days-tapahtuma ja kollektiivinen tapa ajatella tulevat auttamaan meitä kaikkia, jotta tulevina vuosina voimme nämä Euroopan komission velat hoitaa ja tätä kautta myöskin aluepolitiikan uskottavuus on tarkoitus palauttaa. Eli ne hankkeet ja ohjelmat, joita on, myöskin tullaan kattamaan ja rahoittamaan. Ja tämä, raho- ja että tämä rahoitus tulee sitten myöskin oikea-aikaisesti komission puolelta, että laskut todellakin maksetaan. Ja sitten myöskin jatkossa pyrimme siihen, että operatiiviset ohjelmat tullaan rahoittamaan ajoissa. Toivottavasti tämä pääsee meitä tämän ongelman ratkaisussa eteenpäin. Ah, kiitoksia. Kiitoksia ja sitten alueiden komiteasta Carol Sanders EPP-ryhmästä. Hyvä valiokunnan puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvä pääsihteeri. viimeisenä puolen, puolentoista tuntina ollaan puhuttu eniten juuri investoinnista. Ja todellakin, jos haluamme päästä eroon kriisistä, me tarvitsemme älykkäitä investointeja. Ja paikallis- ja aluehallinnolla on tässä keskeinen rooli. Ja siksi minun ryhmässäni tärkein tavoite on se, että alue- ja paikallishallinnon investointikapasiteetti ei pelkästään pysy ennallaan, vaan myös suurenee. Me olemme antaneet tästä luonnoksen muutama viikko sitten ja, ja Olemme, pyyt- olemme viitanneet myös OECDn määritelmiin tässä luonnoksessa, joten meillä on varmasti mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia OECDn kanssa. Investointien problematiikassa on kyse myös paljolti siitä, miten Euroopassa oikeudelliset kehitykset, muun muassa kirjapitonormit, siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä alue- ja paikallishallinnossa on ongelmia ennen kaikkea kirjanpito normien takia. Siellä on siis ongelmia saada tämä yhteen, yhteishallinnointi hoidettua. Viime vuosina me olemme tehneet niin hyvää yhteistyötä teidän kanssanne, että on oikeastaan haaste jatkaa näin hyvää yhteistyötä myös uusilla aloilla. Ja Ehkä, mutta ehkä kuitenkin naapuruuspolitiikan alalla voitaisiin, voitaisiin käyttää tätä, tätä, äm, ä, tätä pätevyyttä sen suhteen, mis, me, miten rajat pitäisi vetää. Ja kun Ukrainan ja Moldavian hallituksia voitaisiin tukea luomaan nämä ehdot, niin silloin voitaisiin ehkä luoda kumppanuuksia myös Moldovan ja Ukrainan raja-alueiden kanssa. I'm sorry. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Kreu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin tässä olla täysin samaa mieltä edeltävän puhujen herra Lambertin kanssa ja haluan erittäin paljon kiittää erinomaisesta yhteistyötä komission jäsen Haanin kanssa viimeisen viiden vuoden aikana alueiden komitean kanssa. Uskon, että todellakin me olemme saattaneet hyvää kohesiopolitiikkaa tässä hyvälle tielle, varsinkin paperilla, mutta meidän täytyy nyt täytäntöön panna tämä alueella. Ja toivon, että seuraava viikko myöskin vaikuttaa siihen, että me puhumme yhdessä siitä, mikä nyt todellakin on sitten onnistunut siinä, mitä parlamentti ja alueiden komitea halusi ja mitä nyt sitten operatiivisissa ohjelmissa ja niiden täytäntöönpanossa siinä, miten ne realisoidaan, todellakin tulee tapahtumaan. No, todellakin se, mitä tässä juuri todettiin, naapuruuspolitiikka on hyvä merkki että kohesio- ja aluepolitiikasta vastaava komission jäsen tulevaisuudessa tekisi juuri näin. Menneisyydessä naapurustopolitiikka on kärsinyt aika paljon siitä, että ulkopolitiikka oli ainoa, mitä kautta sitä toimittiin. Mielestäni aluepolitiikan pitäisi olla tässä hyvä esimerkki, joten toivotan tässä oikein paljon menestystä ja toivon, että tällä politiikan saralla teemme myöskin tulevaisuudessa yhteistyötä. Minulla on kuitenkin vielä eräs kiireellinen kysymys ja haluan käyttää tässä mahdollisuuden hyväksi, että miten nämä maksut nyt hoidetaan, miten asia hoituu, se, että me Euroopan unionina voimme todellakin hoitaa nämä maksut, joihin me olemme sitoutuneet, jotta nämä hankkeet sitten myöskin toteutuvat alueilla ja missä todellakin maksusitoumuksia on. Ilmeisesti tällä hetkellä ne ovat 23 miljardia euroa, emme voi niitä maksaa, joten onko, ole, onko olemassa jotakin suunnitelmaa, koska puhumme kolmesta sadasta miljoonasta investointiohjelmasta, emmekä voi edes maksaa niitä laskuja, joihin olemme jo pitkän aikaa sitten sitoutuneet poliittisesti. Mitä me sitten sanomme siellä alueella, jos emme voi näitä maksaa, koska siinähän luottamus rapisee vielä paljon enemmän kuin mitä menneisyydessä on jo tapahtunut. Tämä on erittäin tärkeä osoitus ja toivon, että tämän Open Days-tapahtuman kautta voimme myöskin antaa viestin siitä, että Euroopan unioni myöskin maksaa ne velat, joita sillä alueella on. Kiitos. Eh, Herra Ferkerk. On behalf of the eh, ALDE Group. ALDE-ryhmän puolesta haluaisin kiittää rouva Mihailovaa tämän kokouksen isännöimisestä. Haluaisin lisäksi kiittää komission jäsen Haania siitä, että hän aloitti keskustelun tästä Urban Agendasta. Haluaisin myös onnitella herra Valkarselia Euroopan parlamentin varapuhemieheksi valituksi tulemisesta. Äh, on hienoa, että, äh, että meillä on nyt edustus. Haluaisin myös äh, kiittää OECDn pääsihteeri Gurjaa. Hänen puheessaan oli paljon sellaisia seikkoja, joita minäkin käsittelin ää, mietinnössäni, joka koski uutta integroitua kaupunkikehityksen suunnitelmaa. Tämä on trendikäs aihe, poliitikot, tutkijat ja muut puhuvat siitä, ja tätä, tätä tarvitaankin tänä aikana. Ehkä ei pidä nyt ö, väitellä siitä, mikä, mitä, mikä kaupunki itse asiassa on. Ö, miten voidaan määritellä alueet? Ö, hän puhui tuosta etäisyydestä, ö, jonka voi yhdessä päivässä ratsastaa. Tuo oli määritelmä aikaisemmin. Ö, mutta ehkä kaupunkin määritelmä olisi sellainen, että kaupunki on se alue, jonka voi ylittää yhdessä päivässä polkupyörällä. Me tarvitsemme tietysti eurooppalaisia välineitä. Kaikki puhujat ennen, puhujat ennen minua ovat sanoneet, että tarvitsemme kohdennetumpia varoja, jotta voimme auttaa yrityksiä paikallistasolla. Kansallisvaltiot ovat liian, kau- liian kar- kar- kaukaisella tasolla auttaakseen. Tieto siitä, mitä mitä tapahtuu eri alueilla, voi olla hyödyllistä. Ja näin, näin korkeampi taso voi sitten auttaa tietyillä suuntaviivoilla. Odotan innolla yhteistyötä, että voimme yhdessä tehdä paremman Euroopan. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa rouva Tomacic, ECRn edustaja. Kohezijska politika glavni je Paljon kiitoksia. Kohesiopolitiikka on Euroopan unionin pääinvestointiväline. Se on noin kolmanneksen budjetistamme. 2014-2020 äh, kaudelle meillä on 153 miljardia euroa investointeihin. Nyt on tärkeää, että me sopeutamme valtiolliset ohjelmat siihen, että 2020 strategian tavoitteet voidaan myöskin täytäntöön panna. Jokainen alue voi tässä toimia, eh, kunhan se ensin eh, voi erikoistua älykkäällä tavalla. Näin me voimme investoida niihin sektoreihin, jotka todellakin myöskin voivat olla menestyksekkäitä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy eh, mitattavia tavoitteita asettaa. Näin saamme sitten sellaisia tuloksia, jotka voidaan mitata ja sitten voimme arvioida, ovatko investoinnit todellakin edistäneet kasvua ja työllisyyttä Euroopassa vai ei. Jokainen maksettu euro on sellainen, että sen täytyy mahdollisimman paljon vaikuttaa kasvuun ja kilpailukykyyn. Alueiden täytyy toimia aktiivisesti ohjelmien kehittämisessä, jotta kohesiopolitiikka todellakin vaikuttaa taloutemme paranemiseen. Paljon kiitoksia. Alla parola Mr. Silberg. Thank you, Madam Chair. Eh, eh, member of the European Parliament. Kiitos, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi ryhmäni puolesta herra Haanin ja OECDn pääsihteerin tähän Open Days-tapahtumaan. Haluaisin kiittää, onnitella herra Haania hänen uudesta roolistaan ja siitä, että hän keskittyy myös että keskitytte myös alue- ja paikallistason uudessa roolissanne. Euroopan komission pitäisi ottaa huomioon OECDn suositukset integraatiosta eri politiikan alueiden välillä, jotta vältetään sitä, että maaseutukysymyksiä käsitellään aivan erillään. Minullakin olisi yksi kysymys. Onko OECD tutkinut kaupunki- ja maaseutualueiden suhdetta ja niiden interaktiota. Onko OECD tehnyt taloudellisen analyysin siitä, mitkä investointiohjelman vaikutukset olisivat maaseutualueille ja niitä ympäröiville kaupunkialueille? Mitkä olisivat investoinnin vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen maaseutualueilla verrattuna OECDn arvoihin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorossa herra Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä haluan ensinnäkin eh, tässä tervehtiä teitä täällä Euroopan parlamentissa – ja toivotan kollegoille erittäin hyvää työtä, työskentely, työskentelyä. Tämä Open Days on tapahtuma, äh, jonka 12 vuotta sitten äh, perustin muiden kanssa. Ja kun ensimmäistä kertaa järjestimme tämän tapahtuman, ja minulla on ollut aina myöskin mahdollisuus Open Days-tapahtumaan ja tiedän, miten tärkeitä alueet ovat Euroopan unionin elämässä ja kohesiopolitiikassa. Ja myöskin se, mikä merkitys niillä ylipäätään on demokratiaan. EPP ja SD-kollegat äh, äh, tässä puhuivat jo asiasta josta olen samaa mieltä, eli puhuivat hankkeiden rahoituksesta, siitä, että tiettyjä hankkeita rahoitetaan, toisia taas ei. Tällä hetkellä tässä on suuria huolenaiheita, ja tässä yhteydessä haluaisin ALDE-ryhmän nimissä pyytää komissiota ratkaisemaan vielä jäljellä olevat ongelmat, koska olen varma siitä, että lukuisat kumppanit ovat erittäin huolissaan tilanteesta kaikkialla Euroopassa. Tässä kohdin haluaisin vielä myöskin mainita aivan toisen asian. Pohdin hyvin paljon sitä, millaisia ongelmia meillä on vielä varojen käytössä, äh, hankkeiden täytäntöönpanossa ja pohdin myöskin sitä, miksi äh, toiset alueet ovat äh, vähemmän menestyksekkäitä täytäntöönpanossa, miksi ne eivät onnistu kohdennetusti käyttämään näitä varoja paikan päällä. No totta kai on tärkeää, että Euroopan tasolla ja paikallisella tasolla ollaan asioista samaa mieltä ja tässä mielessä nämä niin sanotut task forces ovat tärkeitä ja meidän täytyy totta kai myöskin vahvistaa alueiden varojen käyttöä. Meidän täytyy tässä vetää yhtä köyttä. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy myöskin kansalaisten antaa ymmärtää, että varoja on käytetty hyvin, koska muuten kansalaiset eivät tätä anna anteeksi. Tärkeää on myös se, että varat pääsevät myöskin sinne, missä niitä todellakin tarvitaan. Tässä yhteydessä olisi tärkeää, että uusi komission jäsen, tulen myöskin ehdottamaan hänelle tätä, että hän ikään kuin ryhtyy kriisinhallintatoimiin niin, että me voimme myöskin tukea niitä valtioita ja alueita, jotka eivät vielä ole voineet käyttää näitä varoja oikealla tavalla. Paljon kiitoksia. Siinä parola, signor Kimmer. Um, thank you, and on behalf of the... Kiitos ECR-ryhmän puolesta. Haluaisin sanoa, että tämä keskustelu on ollut oikein hedelmällistä. Herra Geria on puhunut tärkeistä alueista. Minä haluaisin puhua kolmesta alasta, joihin ECR-ryhmän mielestä pitäisi keskittyä enemmän. Ensinnäkin pitää keskittyä siihen, että vuoristo, saari ja muut haasteelliset alueet saavat tarpeeksi apua. Niiden meillä, meillä, pitää, meillä pitää olla suunnitelma näille alueille kokonaisuutena. Riskialueita ei ole vielä nähty eurooppalaisena haasteena. Mietintöluonnoksessamme me pyydämme uudelta komissiolta vihreää kirjaa aiheesta, jotta aiheesta voitaisiin puhua EU-toimielinten sidosryhmien kesken, jotta oikea vastaus voidaan löytää. Toiseksi meidän pitää luoda kestokykyä katastrofitilanteessa. Meidän pitää olla valmistautuneimpia, kestokykyä pitää lisätä ja oikeita vastauksia katastrofitilanteessa pitää vahvistaa. Ja lisäksi ja lisäksi meidän pitää lisätä varojen käyttöastetta paikallisia hallin, aluehallintotasolla. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron herra Bronis Ropelle. E, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen uusi tulokas Euroopan parlamentissa ja 22 vuoden ajan ennen parlamentin, parlamentin tuloani toimin kaupunginjohtajana. Minä todella tiedän, mitä paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat tehdä kansalaistemme puolesta. Tämän vuoksi olen erityisen iloinen tänä päivänä voidessani puhua teille GUE-ryhmän nimissä. Eurooppa lähtee liikkeelle kansalaisistaan. Tämän vuoksi minä uskon, että Open days tapahtumaan otsikko älykköitä investointeja ihmisten puolesta. Tämä on erittäin hyvä. Meidän täytyy päästä kriisistä, meidän täytyy parantaa kilpailukykyämme. Uskon, että kaikki alueelliset ja paikalliset viranomaiset Euroopassa oikein hyvin ymmärtävät tämän. Kilpailukyky ja elämän laatua Euroopan laajuisesti ei voida saavuttaa, jos ei pystytä menestyksekkäästi panemaan täytäntöön kohesiopolitiikkaa. Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on erittäin tärkeä rooli tällä hetkellä, koska ovat kaikista lähimpänä ihmisiä ja tämän vuoksi alueiden komitean rooli on myös sen, että sen täytyy antaa oma panoksensa kohesiopolitiikan parantamiselle. Omassa ryhmässämme me tulemme tekemään kaikkemme sen varmistamiseksi, että Euroopan komissio todellakin saa tuloksia aikaiseksi kohesiopolitiikassa kaikkien kansalaisten hyväksi. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorossa Rouva D'Amato. E e Kiitoksia minä niin, äh, haluan sanoa jotakin PK-yrityksistä. Me tarvitsemme enemmän kehitystä äh, niiden yhteydessä ja täytyy myöskin pohtia, että mikä on tärkeää alueilla äh, ja kaupungeissa, jotta yritykset voivat toimia kestävältä tasolta tietysti nimenomaan ympäristönkin kohdalla. Tämä on tärkeää kansalaisille. Meillä on sellaisia alueita ja kaupunkeja Euroopassa, joissa on, niillä on suuria ongelmia, kun ajatellaan kehityskulkua. Me tarvitsemme tässä enemmän joustavuutta myöskin vakaus- ja kasvusopimuksessa ja myöskin alueiden komitean, Euroopan parlamentin ja komission välistä yhteistyötä täytyy vahvistaa. Meidän ryhmämme toimisi tämän puolesta. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi me pääsemme päätelmiimme annan puheenvuoron herra Valkaserille loppupuheenvuoroa varten. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Enemmän kuin johtopäätöksiä teen vähän ennakointia sille työlle, mitä tulette tekemään eri työryhmissä Joten muutamia sanasia vain tässä. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että olette läsnä tässä Open Days-tapahtuman avaustilaisuudessa täällä istuntosalissa. Ja tietysti toivotan teille kaikille oikein menestyksekkäitä työryhmätapaamisia. Hyödyttäkää niitä mahdollisimman hyvin. Tässä tekninen sisältö on tietysti erittäin tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on luoda suhteita muiden alueiden ja kaupunkien edustajiin niin, että voidaan vertailla erilaisia käytäntöjä ja vaihtaa ideoita niin, että seuraavat seitsemän vuotta alue- ja kohesiopolitiikkaa olisivat todellinen menestystarina Euroopalle, koska tällä tavalla tämä toisi myös valtaisen menestyksen kansalaisia ajatellen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa varapuheenjohtaja. Ja sitten todelliset johtopäätökset kertoo alueiden komitean varapuheenjohtaja, siis ensimmäinen varapuheenjohtaja, rouva Marini. Presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan kiittää kaikkia. Haluan todellakin kiittää kaikkia puheenvuoroistanne sekä parlamentin jäsenten, komission jäsenen, regivaliokunnan puheenjohtajan ja parlamentin kollegoiden ja alueiden komitean kollegoiden puheenvuoroista. Jo vuosien ajan Open Days-tapahtuma on ollut tärkeä tapahtuma paikallis- ja aluetason toimijoille. Me olemme tässä todellakin mukana ja pyrimme myöskin toimimaan yhteistyössä, tekemään yhteistyötä instituutioiden kanssa. No, tänä vuonna Äh, myöskin tärkein asia on hiukan erilainen, koska kyse on älykkäästä investoinnista ja miten sitä kautta voi vaikuttaa siihen, että äh, talouskasvua ja työllisyyttä saadaan parannettua jäsenvaltioissa, mutta miten voidaan myöskin vaikuttaa siihen, että investointi toimii älykkäällä tavalla, jotta se vaikuttaa kansalaisiin myönteisellä tavalla. Äh, myöskin kokemukset ovat äärimmäisen tärkeitä, koska meillä on nyt tässä seuraava ohjelmointikausi 2014-2020 käsillä. Minä haluan todellakin painottaa vielä sitä, että mitä tulee alue- ja paikallistason hallintoon, niin kohesiopolitiikka on tänä päivänä merkittävä väline. Se on monilla mm, alueilla jopa ainoa väline, joka paikallistason hallinnolla on käytössä. Ja jotta voidaan epätasa-arvoa poistaa, mutta myös eri tasoista kehitystä voidaan poistaa myöskin yhden alueen sisällä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jotta voidaan todellakin parantaa ihmisten hyvinvointia. No, lopuksi haluaisin tässä nyt ottaa vielä kolme asiaa esille. Ensinnäkin sen, mitä OECDn pääsihteeri jo totesi, on tarpeen saada sellainen väline, siis myöskin muita indikaattoreita kuin BKT, jotta voi katsoa, miten voimme vaikuttaa kasvuun ja kansalaisten hyvinvointiin. 1968 Kennedy totesi, että BKTn avulla ei voida mitata kaikkea, eli ei ainakaan sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. No minä uskon, että meidän täytyy ajatella, että olemme kyllä saaneet edistystä aikaiseksi ja alueiden komiteakin on vaikuttanut merkittävällä tavalla näiden eh, edistysaskelten mittaamiseen ainoastaan BKTn kautta, vaan myöskin toisten indikaattoreiden välityksellä. Kaikkein tuorein päätöslauselma lainsäädäntöpaketti tehtiin kohesiopolitiikassa vuoden 2013 jälkeen on esimerkki tästä. Ja nyt meillä on laajempi näkökulma, laajempi lähestymistapa. Meillä on muita indikaattoreita, joilla voimme mitata edistystä ja käytämme myöskin muita elementtejä, mutta tarvitsemme myöskin lisää kysymyksiä ja pohdintoja siitä, mitä nyt sitten on tässä tapahtunut. Monet investoinnit tapahtuivat ja sitten tuli kriisi ja kriisi johti siihen, että näitä investointeja palautettiin ja, ja kuudes kohesiopakettihan tämän osoittaa. Jos me emme tänään ota huomioon sitä, miten rakennerahastot voivat vaikuttaa tilanteeseen, tämä takapakki on vielä hyvin paljon dramaattisempaa. Eurooppalainen kohesipolitiikka oli kriisivuosina kaikista ongelmista huolimatta – äärimmäisen tärkeä julkinen investointilähde, joka oli paikallisia aluetason viranomaisten käytössä. No, tämän päivän työt ja nämä puheenvuorot, joita nyt kuulimme tässä kokouksen alussa, ja myöskin puheenvuorot, joita tässä kenties vielä tulee regiovaliokunnalta ja Koter-valiokunnalta, niin kaikki nämä puheenvuorot osoittavat sen, että meidän täytyy pohtia, miten voimme muuttaa seuraavan kauden operatiivisemmaksi. Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksen ja alueiden komiteassa me tuimme sitä. Täytyy katsoa tarkemmin, mihin nämä varat virtaavat. Niiden täytyy totta kai olla konkreettisia hankkeita, mutta täytyy pitää huoli myöskin siitä, että rakennerahastot käytetään kaikilla tasoilla nopeasti yhteisrahoitus kaikilla tasoilla, kansallisella tasolla, alueellisella, paikallisella tasolla, kaupunkikuntatasolla. Tämä yhteisrahoitus on asia, jota täytyy, josta täytyy tarkastella myöskin vakaus- ja kasvusopimuksen ulkopuolella. Me tarvitsemme hankkeita kehitykselle, ympäristölle, jotka ovat melko hitaasti tässä lähteneet käytiin. Tätä koko prosessia täytyy nopeuttaa. Ja lopuksi toivoisin myös, että tämänpäiväinen, seuraavan päivinen, päiväinen mielipiteiden vaihto johtaisi siihen, että varojen käyttö toimisi paremmin ja että tämä on myöskin kannustin alue- ja paikallisviranomaisille – ja hallinnolle käyttää näitä investointeja edelleenkin, jotta ihmisten hyvinvointi todellakin lisääntyisi. Paljon kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro tässä avauskokouksessamme Open Days 2014 tapahtumalle. Nyt me jatkamme sitten yhteisellä kokouksella johon osallistuvat siis Euroopan parlamentin regivaliokunta ja kuten valiokunta äh, alueiden komiteasta. Ja pyytäisin, että puhujat kävisivät istumaan. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että käytte istumaan. Me jatkamme yhteisellä kokouksella. May we begin? Voimmeko aloittaa? Pyydän, että valiokuntien jäsenet kävisivät istumaan ja aloitamme valiokuntien kokouksen. Kiitos. Arvoisa herra Vosniak, arvoisat Koter-valiokunnan alueiden komitean jäsenet, arvoisat Euroopan parlamentin kollegat, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamentissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me pidämme yhteisen kokouksemme tässä täysistuntosalissa. Toivon, että kokouksemme tänään on mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä ja aloittaa hedelmällinen keskustelu yhteisistä toiminta, to, yhteisestä toiminnasta. Kohesiopolitiikan neuvotteluvaiheessa vuosille 2014-2020 valiokuntamme hyötyi erittäin paljon Koter, Koter-kollegoidemme kokemuksista. Me toivomme, että myöskin täytäntöönpanovaiheessa vaiheessa tulette vaikuttamaan asioihin. Eritoten me toivomme, että saamme näkemyksen kuudennesta kohesioraportista. Olen tietoinen niistä odotuksista, joita teillä on alueiden komitean päätöslauselmaan vuoden kesäkuulta 2014 uudelle Euroopan unionin lainsäädäntömandaatille. Se, että investoi Euroopan kuntiin työpaikkojen kasvun ja kestävän kehityksen edistämiseksi, on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unioni voi ryhtyä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Regissä agendamme on selvä. Tulevana vuonna tulemme keskittymään kuutenteen talouteen, sosiaaliseen ja alueisen kohesioraporttiin, EU-politiikan kaupunkiulottuvuuteen, siihen, että kehitämme suuntaviivoja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön, jotta saamme aikaiseksi kestävää taloushallintoa. Hyvät naiset ja herrat, tämän tapahtuman aihe on se, että pyritään saamaan kaupungit ja alueet takaisin kasvun ja lähentymisen tielle. Miten voimme parhaiten käyttää uusia kohesiopolitiikan välineitä? Tämä on tärkeää ja oikea keskustelua. Me voimme olettaa, että tämä vaihe on yksi haastavimmista vuosiin. Melkein kymmenen vuotta taloudellisia vaikeuksia on vaikuttanut vahingollisesti useisiin alueisiin. On ratkaisevan tärkeää EUn rahoitukselle saada aikaan tuloksia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Me tiedämme, että EUn talousarvio aluepolitiikka paikkaa varten on usein ollut leikkurin alla ja me voimme olettaa, että myöskin jatkossa rahojen käyttöä valvotaan. Meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksista monivuotisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnissa ja meidän täytyy saada aikaiseksi parhaat mahdolliset tulokset kasvulle ja työpaikkojen luomiselle Euroopassa. Alueet ja kaupungit ovat keskeisiä toimijoita politiikan täytäntöönpanossa – on hyvä, että meillä on uusia ja tehokkaita välineitä, joihin liittyy myöskin uusi integroitu alueellinen investointi ja yhteisölähteinen paikallinen kehitys. Paikallisyhteisöjen pitäisi olla merkittävässä roolissa näiden välineiden käytössä. Aluelähtöinen tavoite aluekehitykselle on merkittävä asia äh, uudessa politiikassa ja sitä täytyy toteuttaa käytännössä. Yhteistyömme kautta Regia Koter voivat auttaa alueita ja kaupunkeja tämän prosessin aikana. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne ja toivotan teille oikein hedelmällistä näkemysten vaihtoa tämän päivän kokouksessa. Kiitos. Hyvä rouva Mihailova, hyvät Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan jäsenet, hyvät alueiden komitean jäsenet, hyvät naisten herrat. Minulle on suuri ilo nähdä, että olemme kokoontuneet tänne Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan ja alueiden komitean alueellisen yhteiskuuluvuuspolitiikan valiokunnan yhteiskokoukseen. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun pidämme tämän kokouksen täällä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa heti Open Days-tapahtuman avajaissession jatkeeksi. Haluaisin erityisesti kiittää rouva Mihailovaa ja Euroopan parlamentin sihteeristöä. He ovat mahdollistaneet tämän kokouksen. Hyvät naiset ja herrat, nyt haluaisin siirtyä puhumaan Puolaa. Hyvät naiset ja herrat, me olemme nyt jälleen kerran Regin ja Koterin yhteiskokouksessa ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki Regi-valiokunnan uudet jäsenet, ähm, mutta myös he, joiden kanssa olemme jo saaneet tehdä yhteistyötä muun muassa koheesiopolitiikkapaketin tiimoilta. Elämme nyt vaikeita aikoja. Tämä on ratkaiseva vaihe, jota elämme. Kumppanuussopimukset hyväksytään ja toimenpideohjelmat ovat myös hyväksymisprosessissa. Eli näin me siis teemme suunnitelmat uudelle ohjelmointijaksolle. Me, meillä on myös korkeat odotukset sen suhteen, miten meille tarjotut varat pitäisi kohdentaa, mutta samalla on tietysti selvää, että Euroopan komissio on antanut meille tiukat säännöt varojen käytön suhteen. Hyvät naiset ja herrat, mm, on uuteen kohesiopolitiikkaan otettu hyvin mielenkiintoisia uusia välineitä, joiden ansiosta voidaan toteuttaa parempaa kaupunkipolitiikkaa. Mehän muistamme tuon tulevaisuuden kaupungit mietinnön, joka kuvasi hyvin kaupunkien tulevia haasteita ja sitä, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi ottaa käyttöön näiden haasteiden selättämiseksi. Integroidut, integroitu alueellinen investointi, ITI-väline, auttaa siinä, että eri tahot tekevät tiukempaa yhteistyötä. Tällä välineellä siis voidaan kannustaa käyttämään EU-veroja. Samalla se, se myös tuo uuden asenteen mukaan varojen kohdentamiseen aluekehitykseen. Ja lisäksi uudella välineellä voidaan aktivoida paikalliset yritykset, eli se aluekehitys, jota hallinnoivat paikalliset yhteisöt. Eli tämä uusi väline, yhteisöjohtoinen paikallinen kehitys CLLD, on siis myös keskeisessä roolissa. Neuvottelut ovat hyvin tärkeitä, niitä käydään Euroopassa joka puolella. Ja ihmisillä on erilaisia mielipiteitä neuvotteluiden edistyksestä. Välillä ajattelemme, että on hyvin vaikea neuvotella, sillä alueidemme erityislaatua ei välttämättä ole otettu huomioon. Toisaalta meillä on oikeus väitellä näistä asioista. Ja uskon, että meidän pitää todellakin puuttua näihin kaikkiin aiheisiin. Samalla me ymmärrämme, että ei missään tapauksessa samalla me ymmärrämme, että täytäntöönpanon on nyt oltava tehokasta. Haluaisin vielä mainita erään haasteen, nimittäin tietojen vaihdon. Ja varojen on päädyttävä reaalitalouteen. Eli voimme todellakin lähteä siitä, että eri eurooppalaisilla alueilla on eri haasteita. Ja Ja olemme hieman huolissamme näistä aikeista puuttua suoraan asiaan paikallisella tasolla. Olen varma, että kuulemme myös kritiikkiä varojen käytöstä ja mahdollisesti vaaditaan myös oikaisua EUn talousarvioon, mutta me alue- ja paikallisviranomaisena meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta varat käytetään todellakin hyvin. Hyvät naiset ja herrat, tähän asti olemme puhuneet uuden kohesiopolitiikan paketin muodosta olemme puhuneet yhteisestä, yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Nyt voimme katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ja katsoa täytäntöönpanoon. Ja siksi meidän pitää esittää kysymys, miten nämä välineet on otettu käyttöön paikan päällä jäsenvaltioissa. Minkälaisia ehtoja pitää täyttää, jotta jäsenvaltiot menestyvät kohesiopolitiikassa ja miten alue- ja paikallisviranomaisille voitaisiin antaa äm, kapasiteetti hallinnoida tätä prosessia. Kysymys kuuluu, onko prosessi yksinkertaistunut vai ei, ennen kaikkea kun puhumme näistä ennakkoehdoista joka vaikuttaa siihen, miten nopeasti joku aloite tai hanke voidaan te- toteuttaa. Ja meidän pitää myös miettiä sitä, miten edunsaajat voisivat onnistuneemmin hakea EU-varoja. Meidän tehtävämme on tukea myös edunsaajia ja helpottaa heidän elämäänsä. Hyvät naiset ja herrat, nyt voimme aloittaa keskustelun. Valitettavasti olemme nyt jo 45 minuuttia myöhässä, mutta jos olemme kurinalaisia, niin varmasti kaikki saavat puheaikaa. Ja sitten voimme ehkä ottaa vielä yleisön joukostakin kysymyksiä. Tärkeää on se, että voimme käydä kattavan keskustelun siitä, Mil, miten uutta koesiopolitiikkaa pitäisi panna täytäntöön? Paljon kiitoksia. Meidän täytyy nyt tässä kokouksessa toimia kurinalaisesti. Meillä on rajallinen määrä puheenvuoroja tarjolla, mutta nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro herra De Falle, missä hän onkaan. Hän on alue- ja kaupunkipolitiikan pääjohtaja Euroopan komissiossa. Hän käyttää nyt tässä oman alustuksensa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja rouva Mihailova. Kiitokset hyvät regivaliokunnan jäsenet, herra Vosniak ja Kotervaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, jotka osallistutte Open Days-tapahtumaan. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johtajana Minulle on suuria ilo ja kunnia puhua molemmille valiokunnille tässä tapahtumassa. Komission sen Haan juuri antoi meille yleiskatsauksen viimeisten viiden vuoden saavutuksiin ja uudistuksiin aluepolitiikassa. Ja hän kertoi myös teille neuvottelujen tilasta uusien ohjelmien osalta. Hän lopetti puheenvuoronsa sanon, sanomalla jotain sellaista, että nyt on aika tekijöille toimia. Tämän vuoksi minun lyhyessä puheenvuorossani haluaisin keskittyä täytäntöönpanokysymyksiin. Täytäntöönpanokysymykset ovat tähdellisiä näiden ohjelmien menestykselle Euroopan unionissa. Näin ollen tulen puhumaan kolmesta seikasta – Ensimmäinen niistä jo mainittiinkin, niin molempien puheenjohtajien toimesta. Millä tavalla tämä integroitu alueellinen lähestymistapa alue- ja kaupunkitasolla, miten sitä voidaan vahvistaa? Me puhumme ex ante ehdoista, jotka yhdessä tulossuuntautumisen ja toimintapuitteiden kanssa – varmistavat sen, että ne investoinnit, joita rahoitamme, ovat vaikutukseltaan maksimaalisia. Ja lopuksi tulen myös puhumaan hallinnollisesta kapasiteetista, joka on sine qua non ennakkoehto menestyksekkäälle täytäntöönpanolle. Aloitanpa siis uusista välineistä, joita asetukset ovat tuoneet käyttöön niin, että voidaan parantaa alueellisia integroituja kehitysstrategioita Näistä ensimmäinen on CLLD, eli yhteisöjohtoinen paikalliskehitys. Sen avulla voidaan paikallisella tasolla puuttua ympäristö-, sosiaali- ja taloudellisiin haasteisiin. Paikalliset toimintaryhmät suunnittelevat strategioita ja panevat niitä täytäntöön, ja tässä on mukana kaikkien kaikkia paikallisia sidosryhmiä. Tämä rakentuu pohjasti, vahvasti sille pohjalle, jotta olemme saaneet vuosikymmenien aikana LEADER-ohjelmasta ja kaupunkiyhteisöaloitteesta. Alustavassa arvioinnissamme näistä ohjelmointiasiakirjoista voidaan todeta, että noin 16 jäsenvaltiota aikoo käyttää CLLD -tä ja Kokonaissumma tässä on noin 2 miljardia euroa, 1,4 miljardia IADFlle. Suurin osa näistä varoista käytetään vähiten kehittyneillä alueilla. Ja sitten meillä on nämä ITIt, eli integroidut alueelliset investoinnit. Tämä on erittäin tärkeä toteutusmekanismi, joka mahdollistaa sen, että voimme yhdistää useita prioriteetteja tai useita ohjelmia yhdeksi maksueräksi, kun on siis tällainen funktionaalinen alueellinen mm, strategia, niin ITI tulee antamaan mallin integroidulle lähestymistavalla. Alustavassa arviossamme komissiossa olemme huomanneet, että 21 jäsenvaltiota kokonaisuudessaan, jotka kattavat yli 90 prosenttia Euroopan unionin jäsen, kansalaisten määrästä, ne aikovat käyttää ITItä kestävälle kaupunkikehitykselle, IADF, mutta myös muita alueellisia kehityshankkeita varten. Tässä oli tämä ensimmäinen osa, joka liittyy näihin välineisiin, joita on otettu käyttöön. Toiseksikin ex ante ehdot ja lisääntynyt tuloshakuisuus. Nämä ovat uusia mekanismeja ohjelmissa. Kuten tiedätte, olemme ottaneet käyttöön, lainsäätäjä on ottanut komission ehdotuksesta käyttöön tämän ex-ante-ehdollisuuden, jolla varmistetaan se, että jopa ennen kuin investoinnit alkavat, olosuhteet ovat sellaisia, että investoinnit voivat olla mahdollisimman tehokkaita. Meillä on kolmenlaisia ex-ante-ehtoja. Yksi niistä on luonteeltaan säännöksiin liittyvä, sääntelyyn liittyvä. Usein tämä perustuu EU-direktiiveihin. Toinen ennakkoehto liittyy siihen, että täytyy olla käytettävissä sellaista politiikkaa ja strategioita, joilla voidaan koordinoidusta ja tehokkaasti panna täytäntöön toimia. Kolmas liittyy myös tilannekapasiteettiin. Näiden ennakkoehtojen valmistelu otetaan erittäin vakavasti. Tämä on nähty valmistelun vuosien ja kuukausien aikana – Prosessi ei, ole kuitenkaan, prosessi ei kuitenkaan ollut missään tapauksessa helppo. Monet jäsenvaltiot joutuvat ehdottamaan toimintasuunnitelmia, joissa on selkeät määräajat, koska tällä hetkellä nämä ehdotukset eivät täysin täytä ex ante ehtoja, mutta toimintasuunnitelmien avulla ne sen tekevät viimeistään 2016 vuonna. Mitkä ovat sitten hankalimpia asioita. Niitä on kahdenlaisia. Ensinnäkin täysi EU-direktiivien siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä niin täytäntöönpanominen. Ja toinen on tarve strategioille. Komissio puhuu strategioista ja sitten hankkeista. Ei hankkeista ja vasta sen jälkeen strategioista. Ensin täytyy olla strategia ja vasta sen jälkeen hanke. Ja tämä on erittäin tärkeää sellaisilla aloilla kuin liikenne, terveys, koulutus ja niin edelleen. Meidän täytyy varmistaa myös se, että ehdotukset sopivat kokonaistalouspolitiikkaan ja laajempiin uudistusprosesseihin. Ja tämän vuoksi ohjelmissa täytyy ottaa huomioon maakohtaiset suositukset. Voin kertoa teille, että Tämä on varsin jouheva prosessi, joka tällä hetkellä on meneillään. Kolmas seikka sitten, ja tämä vahvasti liittyykin siihen, mistä juuri tuossa aikaisemmin puhuin, eli maakohtaiset suositukset ja ex ante ehdot, koska molemmat, molemmissa otetaan huomioon hallinnollinen kapasiteetti. Joidenkin maiden osalta meillä on siis maakohtaisia suosituksia, jotta varmistetaan se, että niissä nämä maat parantavat hallinnollista kapasiteettiensa. Ja sitten meillä on yleisiä ex ante ehtoja esimerkiksi julkisten kilpailutusten ja valtion tukien alalla – ja kuten tiedätte, on myös tämä kuuluisa tavoite 11, eli institutionaalisen kapasiteetin vahvistaminen. Tässä johdossa ovat työllisyyspääosaston kollegat, mutta me pääosaston olemme myös tässä mukana. Joten näette tässä laajan kirjon, täyden kirjon välineitä, jotka ovat käytettävissä niin, että voidaan puuttua hallinnollisen kapasiteetin parantamiseen. Ja tämä vain osoittaa sen, miten tärkeä tämä kapasiteetti on ohjelmien täytäntöönpanolle koska empiirinen todistusaineisto on hyvin selvää. Hyvän hallinnon hallinnollisen kapasiteetin ja määrärahojen käyttömahdollisuuden välillä on selvä korrelaatio. Määrärahoja ei saada hyvin käytettyä, jos hallinnollinen kapasiteetti on heikkoa. Tämän lisäksi tilintarkastustuomioistuin muistuttaa meitä lähestulkoon joka vuosi siitä, että julkisten hankintojen, valtion tukien, valintakriteerien alalla Nämä ovat sellaisia aloja, joilla hallinnolliset viranomaiset ovat heikkoja. Ja nämä ovat tärkeitä alueita kohesiopolitiikassa. Joten on todella tärkeää puuttua näihin asioihin aivan erityisesti. Kun tarkastellaan hallinnollista kapasiteettia, se voidaan jakaa rakenteisiin, inhimillisiin voimavaroihin ja järjestelmiin ja välineisiin. Ja kaikki nämä kolme osiota, niihin voidaan puuttua teknisen avunannon kautta, joten on tärkeää, että alueet ja jäsenvaltiot hyödyntävät teknisen avun rahoitusta niin, että ne voivat parantaa hallinnollista kapasiteettia. Menneisyydessä näin ei ole toimittu strategisella tavalla ja mielestäni on erittäin tärkeää ja tulemme läheltä myös tarkastelemaan tätä asiaa uudella ohjelmointikaudella. Me haluamme, että nämä teknisen avun varat käytetään strategisesti niin, että vahvistetaan hallinnollista kapasiteettia. Monissa jäsenvaltioissa meillä on näitä TO11 ohjelmia. Puhuin tästä meille. Kysymys ei ole pelkästään ö, ö, tarkoituksesta vahvistaa viranomaisia, jotka liittyvät ohjelmointiin, vaan tämä liittyy kokonaisuudessaan julkiseen hallintoon. Ja on osia hallinnosta, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä eri rahastojen täytäntöönpanolle, esimerkiksi rahasto, rakennerahastojen täytäntöönpanolle. Monet jäsenvaltiot aikovat käyttää TO 11, mutta valitettavasti monet jäsenval- on monia jäsenvaltioita, joissa hallinnollinen uudistus on tunnistettu haasteeksi, mutta strategia ei ole niin selvä ja selkeä kuin se pitäisi olla. Ensimmäinen seikka, joka liittyy hallinnollisen kapasiteetin rakentamiseen, on teknisen avun hyödyntäminen. Mutta ei tämä tähän lopu. Me komissiossa yritämme myös antaa oman panoksemme tukeaksemme aktiivisesti hallinnollisen kapasiteetin rakentamista omien toimiemme kautta. Aluepääosastolla me olemme luoneet kaksi vuotta sitten nimenomaisen yksikön, joka tukee hallinnollisen kapasiteetin vahvistamista. Ihan muutama esimerkki tästä, jotta saatte hieman makua siitä, mistä puhutaan ja mitä me teemme komissiossa. Ensinnäkin me annamme ohjeistusta lähestulkoon kaikenlaiseen Ähm, hallinnoivan ja lupaviranomaisten samoin kuin tarkastusviranomaisten toimille, samoin kuin edunsaajille. Annamme ohjeistusta ja apua. Yksi hyvä esimerkki viime ajoilta on ohjeistus julkisiin hankintoihin Tässä kerrotaan, miten voidaan välttää kaikista yleisimmät virheet julkisessa kilpailutuksessa. Nämä virheet ovat hyvin, hyvin merkittäviä. Ja itse asiassa Open Days-tapahtuman aikana me annoimme, esittelimme tällä, tällaisen ohjeistusavun. Me aloitimme myös tärkeän koulutustoiminnan, joka alkoi kesäkuussa ja se päättyy ensi vuoden maaliskuussa. Me järjestämme koulutusjärjestelmiä kahdella tasolla. Ensimmäinen liittyy uusien ohjelmien tulossuuntautuneisuuteen ja toinen taas hallinnon ja valvonnan parantamiseen. Pilottihanke koskee yli 340 lääkäriä Olemme myös ryhtyneet valmistelemaan konferensseja ja työryhmätapaamisia petosten ja korruption torjunnan parantamiseksi. Me teemme tätä muiden pääosastojen mukaan lukien Olafin kanssa, mutta myös Transparency Internationalin kanssa. Ja tähän mennessä olemme jo järjestäneet kuusi tapahtumaa, joihin on osallistunut yli 500 henkilöä. Ja enemmän tapahtumia on tulossa. Meillä on tällainen hyvin... Öö, korin tuntuva apu Jasper. Tässä annetaan jäsenvaltioille konkreettista apua suurten hankkeiden valmistelemiseksi 2013 vuonna. Tässä puhutaan yli, puhuttiin yli 600 hankkeesta ja yli 60 miljardista eurosta ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, valmistelemme yhteistä asiantuntija, jär, asiantuntijavaihtojärjestelmää. Tässä on kysymys asiantuntijavaihdosta hallinnoivan lupaa antavan ja valvovan viranomaisen tasojen välillä. Tämä mahdollistaa monien heikkojen hallintojen hyötyvän jäsenvaltiolta ja alueelta löytyvästä asiantuntijuudesta. Tässä on mahdollisuus tällaisiin lyhytaikaisiin työryhmiin, opintomatkoihin ja niin edelleen. Tämä on työtä, jota valmistelemme tällä hetkellä. Puheenjohtaja tuossa jo naputtelee kelloansa. No, tämä varmaankin korostaa meidän toimiamme erittäin tärkeällä hallinnollisen kapasiteetin parantamisen alalla. Lopetan oman puheenvuoroni tähän ja kiitän teitä. Thank you. Accepti- Paljon kiitoksia. Tämä on nyt merkki hyvästä yhteistyöstä regivaliokunnan ja komission välillä. Me tunnemme, kun katsomme kelloa. Siis meidän ei tarvitse katsoa toisemme, vain tunnemme, mitä tapahtuu. No niin, meillä on 40 minuuttia keskustelua varten ja pyytäisin nyt kaikkia kahden valiokunnan jäseniä pitämään kiinni aika rajoituksesta. Kiitos. Tunnetko jäseneksi, jotka haluavat osallistua? Paljon kiitoksia. Kyllä, ja pyytäisin, että pysytte kahdessa minuutissa. Kiitos. Okay, the first is... Ensimmäiseksi herra Michael Schneider, EPPn, EPP-ryhmän puheenjohtaja alueiden komiteassa. Olkaa hyvä. Hyvä puheen, hyvät puheenjohtajat, Jatkan siitä, mitä, mitä sanoin edellisessä niin Uusi kohesiopolitiikka on nyt alkamassa, sillä on hyvä, hyvä perusta. Meillä on kunnianhimoinen hanke edessämme ja meillä on myös kunnianhimoiset välineet käsissämme. Tämä on tulosta hyvästä ja äh, ystävällismielisestä yhteistyöstä Regin ja Koterin välillä. Minähän, minä olin aikaisemmin myös Koterin puheenjohtaja ja arvostin tuota yhteistyötä hyvin ja nyt kun katsomme tulevaisuuteen, niin me jo vuonna 2008 perustimme alueiden komiteassa ad hoc-ryhmän, jos, joka valvoisi, miten nämä uudet säännöt toteutuvat käytännössä. Ja samalla tämä ad hoc-ryhmä tutkii sitä, mitä johtopäätöksiä voidaan vuodelle 2014 mitä, voidaan siis, mitä johtopäätöksiä voidaan vetää tästä. Ja nä, näin olemme saaneet suosituksemme aikaiseksi. Haluaisin alueiden komiteassa suosilla tällaista menettelytapaa edelleenkin pitää perustaa tämmöinen ad hoc-ryhmä, jonka tehtävänä on valvoa uusien sääntöjen toteuttamista. Miten tämä käytännössä toimii? Kaikki kuulostaa kyllä hyvältä, mutta mikä toimii käytännössä ja mikä ei? E, eli min, miten täytäntöpano toimii? Näin voimme sitten tulevaisuutta varten vetää johtopäätöksiä, mitä pitää parantaa tai mitä pitää ottaa huomioon. Ja kaksi seikkaa ovat keskeisiä hallinto, hallintotaakan monimutkaisuus ja raskaus, ja toiseksi, miten tulevat väestörakenteen muutokset vaikuttavat kohesiopolitiikkaan? Miten kohesiopolitiikka voi vastata väestökehityksen haasteisiin tulevaisuudessa? Tämä siis tulevaisuuden kysymyksestä. Toivon, että jatkamme tätä hyvin intensiivistä yhteistyötä. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavaksi Puheenvuoron saa herra Anterich. Kiitos. Haluaisin tässä ensiksi onnitella kaikkia siitä, äh, että olen nähnyt erittäin myönteisiä näkemyksiä kaikilla. On varmastikin hyvät tarkoitusperät täällä. On erittäin myönteistä nähdä tämä. Kyllä on olemassa äh, vanha sanonta, että mm, tie helvettiin on hyvien aikomusten peittämä, mutta yksi asia, josta me olemme puhuneet erittäin usein, eli paikallisista ihmisistä, että eh, heidät pitäisi saada mukaan. Ja tässä eh, hyvien aikomusten palatsissa eh, me sitten puhumme tästä, ja täällä myöskin on puhuttu siitä, että pitäisi vahvistaa hallintoa, että saataisiin vahvempaa, enemmän hallintoa. No tämä ei mielestäni ole sellainen asia, jota paikalliset ymmärtäisivät demokraattiselta pohjalta. Ja kun ajatellaan esimerkiksi yksi asia, joka on ollut tässä hyvin määrävä, on se, että puhutaan alueista ja suurista kaupunkialueista. Ja nyt minun alueellani käydään kiivasta keskustelua Birminghamista ja siitä, että tulisi tällainen suur Birmingham – ja monet varmasti täällä ajattelevat, että se olisi hyvä ajatus, mutta kuitenkin ihmiset, jotka olisivat, asuisivat täällä suuressa Birminghamissa, niin tämä on niin sanottua mustaa aluetta, koska siellä on ollut paljon teollisuutta. Nämä ihmiset todella vastustavat erittäin paljon sitä, että he joutuisivat mukaan tähän Sur Birminghamiin. Eivätkä Birminghamilaiset halua olla myöskään, myöskään heidän kanssa yhdessä, joten kun on paikan päällä, niin siellä todellakin näkee, miten ihmiset suhtautuvat tähän, eivätkä halua olla mukana tässä. Ymmärrän, ymmärrän tietysti, että tässä näitä asioita ei voida pysäyttää, mutta haluan kuitenkin kertoa teille, että on olemassa ongelmia, sellaisia, jotka täältä vaikuttavat erilaisilta, mutta sitten kun mennään sinne paikan päälle, niin niistä todellakaan ei pidetä yhtään. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Abel, Aberbor, poliittinen koordinaattori Koterista. Kiitos. Haluaisin jatkaa noista Michael Schneiderin suosituksesta Öm, ja, ja tuosta ehdotuksesta, että luotaisin tämmöinen valvova ryhmä. Jatkan tästä, koska mielestäni tämä voisi johtaa siihen, että ymmärtäisimme paremmin, miten nämä ohjelmat pannaan täytäntöön. Ja aluekehitysvaliokunta voisi näin olla hyvänä vastapainona tai ö, olla, ö, täyttää roolinsa komission, komission rinnalla e, siinä, kun valvomme sitä, että kohesiopolitiikassa tulee just, juuri sellaista kuin haluamme. Kuuntelin komission pääjohtajan puhetta hyvin tarkasti ja olisi hyvin hyödyllistä, jos ne jäsenvaltiot, jotka eivät ottaneet ITI-välinettä käyttöön, jos ne nimettäisiin, ja Yhdistynyt kuningaskunta on yksi niistä, kun otamme väestömäärän huomioon, ISEFin varat jaetaan sellaisten tahojen perusteella, joita ei tunnisteta toimenpideohjelmassa tai kumppanuusohjelmasta, jotka eivät ole tällaisia välittäviä tahoja tai ö, vastuullisia tahoja. Ja, mutta ne ovat kuitenkin vastuussa varojen jakamisesta. ITI-välineitä ei ole muualla kuin Lontoossa ja Cornwallissa. Ja me halusimme vuosia integroidun lähestymistavan, mutta, mutta kuitenkin tä, tätä, tästä on nyt nähty, että IT-välineitä ei haluta ottaa jäsenvaltiossa käyttöön. Koterin ja Regin pysyvä yhteistyöelin toisi paikallisen aluehallinnon edustajien pätevyyden näihin raameihin. Pätevyyttä paikan päällä on olemassa paljon ja joka kuukausi tai joka toinen kuukausi tai kerran vuodessa voitaisiin järjestää kokous ja tarkastella sitä, miten ohjelmia on toteutettu, missä ne ovat menneet pieleen. Koter-valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan jäsenet varmasti molemmat pitäisivät tästä ja ehkä näin saataisiin myönteinen vastaus aikaiseksi Michaelin ja minun pyyntöni. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Delli. Kiitoksia. Puheenjohtaja jatkan unkarin kielellä. Paljon kiitoksia. Haluaisin nyt todeta, että olen samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa. Hän painottivat jo tässä kokouksen jälkimmäisessä osiossa, että on tärkeää kasvattaa alueiden ja kaupunkien varojen käyttökapasiteettia. Ja regiopääosaston johtaja painotti myös sitä, että Euroopan komissio toimii erittäin aktiivisesti tähän suuntaan ja pyrkii auttamaan alueita ja paikallishallintoja samalla se tukee myöskin alueiden ja paikallishallinnon päätöksentekijöitä, mutta voi myös olla, että me tässä nyt koputamme jo avoinna olevaan oveen. Mielestäni on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, mitä OECDn pääsihteeri totesi. Hän puhui niin sanotusta interaktiivisesta asiakirjasta. Voiko olla että me, meillä olisi tietokanta niistä parhaista käytänteistä, mitä tulee kohesipolitiikan varojen käytöstä. Uskon, että olisi erityisen tärkeää, jos meillä olisi kokonaiskuva näistä eri käytänteistä, ei ainoastaan niiden indikaattoreiden pohjalta, joita OECD käyttää, vaan myös EUn käyttämien indikaattoreiden pohjalta – näin voisimme saada kattavamman eurooppalaisen kuvan tästä aiheesta. Olisi myöskin hyödyksi, jos me voisimme rakentaa kokemuksille, jos esimerkiksi viemme läpi erilaisia muutoksia yksittäisissä jäsenvaltioissa, koska useinhan on niin, että meillä on tällaisia alueellisia uudistusohjelmia. Me voisimme sitten rakentaa näiden kokemusten pohjalta. Voisimme myöskin pohtia tai voisimme tarkastella tämän tietokannan avulla sitä, millaisia laadullisia eroja eri alueiden välillä on, miksi tietyt alueet ovat toimineet paremmin eurooppalaisten varojen käytössä kuin toiset. Kiitoksia. Thank you very... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Bosniak. Näin. Kiitos. Minulla on tässä yhdeksän ihmisen puhujallista. Ensiksi Bas Vergerk. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Halusin hyödyntää mahdollisuutta kääntyäkseni alueiden komitean esittelijän puoleen ja puhuakseni uudesta kaupunkien agendasta. Haluaisin kiinnittää huomiota kaupunkien tärkeyteen. Ne ovat Euroopan unionin uusia voimakeskuksia. Meillä on paljon uusia haasteita, nuorisotyöttömyys, taloudellinen talous ja innovaatio, energian, energiasioiden hoitaminen uudella tavalla. Kaikki tämä tapahtuu kaupungeissa ja 70 prosenttia kansalaisistamme asuu nyt kaupungeissa. Pian heitä on jo 80 prosenttia kaikista. Kaupungit ovat äärimmäisen tärkeitä ajatellen Euroopan unionin tulevia vuosikymmeniä. Meidän täytyy keskittyä eurooppalaisessa politiikassa kaupunkeihin. Keskittyä niihin siinä, miten käytämme varoja. Tässä on paljon tehty poliittista työtä, käyty keskusteluja ja annettu päätöslauselmia. Kenties nyt olisi vihdoinkin aika tällaiselle valkoiselle kirjalle kaupunkien asemasta. Haluaisin hyödyntää myös mahdollisuutta kääntyäkseni parlamentin kollegojen ja regivaliokunnan puoleen, jotta he tukisivat tätä meidän toivettamme. Kysymys esittelijälle voisi olla seuraavanlainen. Milloin me saamme tämän valkoisen kirjan? Thank you. Kiitos. Haluaisiko regivaliokunnan jäsenistä joku puhua? Ei, selvä. Herra Vosniak, teidän puhujanne. Voin aloittaa. Kimmer, do you want to take the floor? Gordon Kimmer seuraavaksi. Um, e Kiitos ECRn puolesta. Voisin, sanoa, että voisin kiittää herra Kerkeä hänen kommenteistaan. Hän kommentoi alueista, jotka eivät ole osa kaupunkeja. Minuakin huolestuttaa, että tietyt alueet unohdetaan. Minua kiinnostaisi ennen kaikkea se, että Eh, herra, herra Geria, herra Geria äh, sanoi puheessaan alueesta, jotka mitattiin äh, ratsastamalla, äh, mutta katsoin tätä raporttia. Tässä puhutaan ennen kaikkea paikallisen aluehallinnon hajautumisesta. Olen eri mieltä, sillä Yhdysvalloissa on eniten kaiken eri, kaikkien eri tasojen eri kokoisia hallintoelimiä, mutta e, en usko, että siellä ollaan kuitenkin talo, kuitenkaan taloudellisesti tehottomia. Eri rakenteet toimivat eri alueilla, joten ei voida puhua hajaantumisesta. Ne onnistunut alue oli oikeastaan dikta, eh, diktatuuri, eikä sellaisia tietenkään voida luoda. Eli haluaisin, että joka tasolla vahvistetaan alue- ja paikallishallintoa. On riski, eh, riski siitä, että luulemme, että alue- ja paikallishallinnon suhteen vähemmän olisi aina parempi, enkä, eikä, eikä se todellakaan ainakaan lisää demokratiaa Euroopan unionissa. Okay. Selvä. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron herra Kostalle, SEDEX-valiokunnan puheenjohtajalle. Mhm. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En voi olla ilmaisematta turhautuneisuuttani kun ajatellaan tällä kuultuja komission sen Hanin ja herra Defan sanojen ja sen realiteetin välillä, joka liittyy ö, aluepolitiikan toteuttamiseen Euroopassa, ainakin omassa maassani. Ensinnäkin minä kysyn sitä, millä tavalla komission jäsen on voinut allekirjoittaa kumppanuussopimuksen, jossa periaatteet eivät ole millään tavalla kehittyneet. Mitä voidaan puhua hallinnosta eri tasolla ja kuntien kehityksestä. tässä komissio-ohjelmassa, kun tämä on hyvin puolueellinen ohjelma oman maani osalta, kun omassa maassani kunnat voivat edustaa vain 10 prosenttia toimijoista. Minun mielestäni ei voida ymmärtää sitä, millä tavalla komission jäsen on tässä nyt vääristänyt näitä integroituja alueellisia investointikysymyksiä. Euroopan parlamentti on usean otteeseen käsitellyt näitä ITI-kysymyksiä. Ja näillä pitäisi pystyä se, tavoittelemaan useita tavoitteita integroidulla alueella tässä pitää olla kumppanuussuhteita esimerkiksi yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja niiden edelleen. Mutta tällaiset kumppanuudet voivat tapahtua vain kansallisella tasolla, eivätkä keskustasolla. Valitettavasti meidän kumppanuussopimuksessamme tällaiset alueelliset kumppanuudet on täysin jätetty syrjään. Tässä on kuntien välisiä sopimuksia, mutta tässä ei ole paikallisen tason kehitystä eikä paikallisen tason kumppanuutta. Aluepolitiikan alueella kaikki toiminta on täysin keskittynyttä keskustasolle. Haluaisin vielä korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin, miten on mahdollista, että on kaupunkipolitiikkaa, jos Kohesiovarojen täytäntöönpano mahdollistaa sen, että kohesiorahastoa ei panna täytäntö esimerkiksi kaupungin rakennusten ja energiaverkkojen osalta, paitsi sosiaalisessa asuntotuotannossa. Eikä rahasto myöskään mahdollista todellista rahoitusta kaupunkiliikkuvuuden alueella. Ilmastonmuutoksen torjunta on äärimmäisen tärkeää, koska kaupungeistahan syntyy 70 prosenttia saasteista. Ja kun ajatellaan energian käyttöä, meillä täytyy olla kestävä liikennejärjestely esimerkiksi. Komissio luo innovatiivisia toimia kaupunkialueelle, näin on sanottu mutta näitä innovatiivisia toimia ei voi rahoittaa kohesiorahaston kautta, vaan komission kautta. Ja näin komissio yrittää kaupunkialueen toimia myös säädellä omalta taholtaan. Thank you. I would like to give... Kiitoksia. Seuraavaksi haluan antaa puheenvuoron herra Salvatore Cicula. Grazie, presidente. Eh, credo che Kiitos, puheenjohtaja nämä pohdinnat, joita tänään täällä esitettiin, no, niitä täytyy vielä täydentää hieman. Tämä olisi myöskin lähtökohtani tässä. Kyse on ensinnäkin paikallishallintojen kyvyttömyydestä toimia. Puhun tässä nyt myöskin omasta maastani saarista. Eli se, että ei kyetä täyttämään Euroopan unionin prioriteetteja ja tavoitteita – siellä on epäselvyyttä. Ei, ei voida selvästi nähdä, millaisia mahdollisuuksia ja varoja ehkä on ongelmien ratkaisemiseksi, kuten esimerkiksi köyhyys, innovointi, siis kaikki nämä asiat, jotka ovat kansalaisille tärkeitä. Tästä, syytä, tästä syystä olisikin tärkeää, pohtia hiukan tarkemmin, mistä on kyse. Se on tärkeää. Jos nyt tässä puhutaan strategisista tavoitteista, uusista eh, konsepteista, puhutaan viranomaisista, virastoista, puhutaan kaupungeista, kaupunkialueista, eh, taajamista. Niin tämä ei ole täysin selvää, koska tässä alueen roolia ei eh, nähdä selvästi, enkä tiedä, millaisia koordinointimahdollisuuksia siinä on, että kaikki asiat voitaisiin saada koordinoitua, koska täytyy olla selvää, että mitkä ovat ne prioriteetit ja tavoitteet, joihin Euroopassa pyritään. Tässä täytyy kouluttaa, valistaa ihmisiä, tiedottamista täytyy tehostaa, jotta tavoitteet sitten myöskään, myöskin saavutetaan esimerkiksi kestävää kaupunkien kehittäminen, varoja täytyy käyttää integroidusti ja pitää keskittyä ongelmallisiin aiheisiin ja alueisiin. On kuitenkin tärkeää, että nämä, näitä hankkeita voidaan sitten myöskin rahoittaa eurooppalaisen aluekehitysrahaston kautta ja että ne ovat integroituneita, jotta voidaan saavuttaa myöskin seuraavia tavoitteita. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaisin antaa puheenvuoron seuraavaksi rouva Karle van Langerderille. Uh, Kiitos. Aion puhua ruotsia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät aluekehitysvaliokunnan jäsenet, hyvät kotervaliokunnan jäsenet. On hienoa, että ALDE ryhmä saa myös puheenvuoron näistä uusista kohesiopolitiikan välineistä ja alue- ja paikallishallinnon kompetensseista rakennerahastojen varojen käytössä. Me olemme viime vuosina todenneet, että rahastoja on käytetty ennen kaikkea kasvun ja työllisyyden, työllisyyden tukemiseen. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kehitystarvetta on ja potentiaalia on. Se on hyvä ennakkoehto. Se on hyvä myös, että, että varoja voidaan käyttää kaupunkien kehittämiseen, mutta ristiriidat ja erot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat ähm, yhtä isoja kuin eri kaupungin osien välillä. On kyse esimerkiksi saavutettavuudesta. Meillä on eri rahastoja, eri varoja, ja ne pitäisi mahdollisimman kattavasti saada käytettyä. Metodit eivät kuitenkaan ole aina yksinkertaisia. Me meillä on nyt uusia välineitä paikallisella hallintotasolla. Paikallistasolla on kyse myös kansalaisten tasosta. Alue- ja paikallistaso on juuri tärkeää aluepolitiikassa ja tässä uudistuksessa. Paikallistasolla erot ovat kuitenkin suurimmillaan ja siellä tehdään käytännön työtä. Koesiopolitiikan pitää kunnioittaa eroja ja alue- ja paikallishallinnolla pitää olla resursseja politiikan toteuttamiseksi. Alue- ja paikallishallinto pitää ottaa mukaan sekä toimien suunnitteluun, toteuttamiseen että valvontaan. Näin voidaan saada hyviä kumppanuuksia aikaiseksi. Olemme nähneet esimerkiksi Tsekistä ja Puolasta. Olemme Ruotsissakin yrittäneet kehittää hyviä esimerkkejä. Meillä on neljä eri rahastoa, rahastoa joista voimme käyttää varoja maaseudun aluekehittämisrahasto ja kalastusrahasto muun muassa. alue- ja paikallistaso on tärkeää, jotta tuon tason ääni saadaan kuuluville. Ruotsissa meillä on myös tiettyjä erikoisuuksia. Yritämme kehittää strategioita, mutta komissio ei oikein ymmärrä meidän ö, hajautettua hallintojärjestelmäämme. Se, sen voisi kuitenkin nähdä myös esimerkkinä. Ja sitten äm, sääntöjen yksinkertaistaminen, sääntöjä, rahastojen sääntöjä pitää todellakin yksinkertaistaa, jotta, äm, jotta äh, varat voidaan jakaa yksinkertaisemmin. Tekninen apu voi parantaa tilannetta huomattavasti. Komissio äh, painottaa tuloskeskeisyyttä, mutta hakemukset ovat hyvin kattavia ja se taas saattaa olla esteenä juuritulle kehitykselle, jotta tässä ajamme takaa. Ne, jotka tekevät hakemuksia, niiden pitää, heidän pitää tuntea vaatimukset ja kriteerit ja ja esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimelta on tullut uusia vaatimuksia, mutta näitä uusia vaatimuksia me emme halua. Me haluamme, että EU voi tukea kasvua ja työllisyyttä ja tukea kohesioita. Se on tärkeää myös EUn legitimiteetille. EUn pitää tulla lähemmäksi kansalaisia. Ja siitä syystä tämä juuri CLLD on tärkeä väline. Näin josta tulee näkyvämpi kansalaisille. Thank you very much. And now must... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Svapski. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät vieraat. Tämänpäiväinen tapahtuma Open Days on äärimmäisen merkittävä. Haluan myöskin tässä tervehtiä herra Defa. Mutta olen kuitenkin hiukan pettynyt siihen, mitä olen kuullut täällä, nimittäin se, että meidän täytyy puhua täällä mahdollisimman lyhyesti. No, minä en nyt täysin kyllä käsitä sitä, että me saamme vain kaksi minuuttia aikaa puhua, koska eihän tässä nyt mitään tähdellistä ehdi sanoa. Tämän halusin nyt tähän alkuun kertoa. Olin muuten esittelijä eurooppalaisessa kumppanuussopimuksissa ja menettelytapasäännöissä. Ja olen erittäin iloinen, että tätä kumppanuutta nyt nostetaan Euroopassa, se varmasti vaikuttaa siihen, että avoimuus lisääntyy ja myöskin kansalaisten rooli vahvistuu siinä samalla. Pidän hyvänä myöskin Euroopan parlamentin roolia ja delegoitujen säädösten mukaanottoa tässä kohdin, mihin tekin vaikutettu. Tämä myöskin vahvisti meitä alueena. Me kyllä asetamme hyvin paljon toiveita näihin kumppanuussopimuksiin. Toivomme, että tässä ajattelutapa muuttuu, koska toivomme, että kansalaiset voivat itse ratkaista, millaisia tarpeita heillä on ja mitä tulisi edistää ja tukea. Kumppanuus ei kuitenkaan saa muuttua kuulemiseksi, ainoastaan kuulemiseksi, koska haluamme, että tähän tulee lisää elämää. Toivomme, että Euroopan komissio voi vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että kumppanuuslähestymistapa todellakin sen täytyy olla keskeinen ja keskeinen myöskin kohesiopolitiikan päätöksenteossa. Ja totta kai haluamme myös tässä käyttää enemmän porkkanaa kuin keppiä ja myöskin tukikonseptien täytyisi mennä siihen suuntaan. Toivottavasti jäsenvaltiotkin toimivat sen mukaisesti, mutta äh, rahastoja totta kai täytyy myöskin hallinnoida. Me tarvitsemme hyvää hallintoa, mutta paikallishallinnot eivät saa äh, muuttua ainoastaan täytäntöön panijoiksi, koska ei voi olla, että suuri prosenttiosuus varoista jää käyttämättä ja että kun teemme päätöksiä siitä, miten varat käytetään, emme käytä demokraattisia demokraattista pohjaa. Tärkeää on, että me vahvistamme kansalaisten arvoa, tai kansalaisten mukanaoloa, jotta myöskin saamme aikaiseksi tuloksia. Minä tulen maasta, jota pidetään usein esimerkillisenä, kun puhutaan Euroopan varojen käytöstä. Tulen myöskin keskisuuresta eurooppalaisesta valtiosta ja toivon, että eurooppalaiset kaupungit saavat samat kehittymismahdollisuudet kuin alueet. No nyt sitten lopuksi vielä seuraavaa. Me tulemme saavuttamaan kasvua, jos keskitymme ihmisiin. Euroopassa me emme voi sallia sitä, että työllisyyttä ei oteta vakavasti. Varsinkin nuorisotyöttömyys on asia, jota meidän tulisi torjua. Meidän täytyy tässä ajatella eritoten lastemme tulevaisuutta. Tulevaisuus on usein epävarva ja jopa synkkä. Kiitoksia paljon. No niin, nyt minulla on vielä neljä puhujaa puhujan luettelossa. Ja e, näin ollen jätän oman puheenvuoroni käyttävät, käyttämättä ja toivon, että herra Branche, Gamalio Ayer, Bernardo Sulas ja herra Esta saavat vielä puheenvuoron. Kaikki ovat puhujalistalla. Nyt herra Branche saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Kiitos kollegat. Ihan lyhyesti vain muutama huomio ensiksi. Ja sitten haluaisin puhua Tsekin tasavallan konkreettisesta tilanteesta. Meitä huolettaa hallinnon keskittäminen, hajautettu hallinto, paikallis, aluekehitys ja kohesion varoissa on järkevä tietysti me tarvitsemme tukea, jotta hyviä kumppanuuksia voidaan luoda. Näin toimenpideohjelmat pitää siis valmistella hyvin. Ja hyvä valmistautuminen tietysti helpottaa myös täytäntöönpanoa. Tiedän, että ei ole helppoa panna politiikkaa hallinnossa täytäntöön, mutta KOTER-valiokunta voi auttaa tässä myös kumppanuuksien luomisessa. Se on tärkeä tehtävä. Edelliset puhujat huomauttivatkin jo, että myös parantamisen varaa on. Ja nyt sitten Tsekin tilanteesta meillä on seitsemän ET, ITItä kaupunkialueella. Ja siellä siis käytetään rahastojen varoja myös temaattisesti jaettuna. Ja me otamme mukaan myös pienet kunnat, jotka ovat kahden, esimerkiksi kahden suurkaupungin välissä. Me tarvitsemme, me käytämme integroitua suunnittelua, se on osoittanut, osoittautunut viime vuosina hyviksi, ja CLLD-välineen kautta olemme taas luoneet paikallisia ryhmiä, jotka käsittelevät maanviljely- maatalouspolitiikkaa muun muassa. Me olemme huomanneet, että eroavaisuuksia on paljon. Meillä on 170 eri alueyksikköä ja niissä hallinnon laatu on erilaista, koko on e, erilainen, strategiat ovat vaikeita siis ja strategiat pitää ensiksi saada liikkeelle. Eli siis paikan päällä olosuhteet ovat hyvin erilaisia. Aluepolitiikan pitäisi huomioida tämä. Ja kaikkien tasojen pitäisi, pitäisi antaa osallistua tähän. Paljon kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin myös hieman konkretisoida erästä esimerkkiä, joka täällä on tuotu esille. Minä en kuulu kuntatasolle, kuten suurin osa täällä aikaisemmin puhuneista, vaan aluetasolle. Alueelle, jossa on 2,8 miljoonaa asukasta ja vuodesta 1986 lähtien se on saanut 19 miljardia euroa Euroopan unionin rahastoista. Tämä on mahdollistunut sen, että olemme siirtyneet lähentymisalueesta vuonna 2004 nyt sellaiselle tasolle, että olemme erittäin hyvällä tasolla. Tämä on yksi niistä harvoista alueista, jotka ovat siirtyneet lähentymisalueesta suoraan kaikista kehittyneimpien alueiden joukkoon. Meillä on ollut yhteisrahoitusta, meillä on ollut myös temaattista keskittymistä ja nyt me keskitymme uuteen rahoituskauteen, rahoitussääntöihin. Me haluamme tietysti asetusten määräykset täyttää ja tämän lisäksi haluamme toteuttaa tämän uusi, omien sääntöjemme puitteissa. Me olemme esimerkki siitä, miten eurooppalainen kohesiopolitiikka on toiminut ja voi toimia edelleenkin. Esimerkiksi tietoyhteiskunnan edistämisen alalla me olemme halunneet siirtyä 0,8 prosentista 1,25 prosenttiin julkisen rahoituksen osalta. PK-yrityksissä 52 prosenttia rahoitusvälineiden kautta, ympäristöalueella 19 prosenttia vesihuoltoon aluekehitysrahastosta köyhyyden torjunta 30 prosenttia varoista tulee sosiaalisesta rahastosta 16 prosenttia enemmän kuin mitä eurooppalaisessa asetuksessa sanotaan. Ja olen lopuksi yhtä mieltä kollega Schneiderin kanssa, joka puhui väestöongelmista. Tämä on suuri tulevaisuuden haaste. Meidän täytyy keskittää ponnistelumme tällä nykyohjelmointikaudella samoin kuin tulevalla ohjelmointikaudella vuoden 2020 jälkeen tähän kysymykseen. Meillä täytyy olla hyviä suunnitteluvälineitä, hyvää julkisten menojen ja investointien hallinnointijärjestelmä. Meidän täytyy pystyä määrällistämään tavoitteet niin, että voidaan mitata myös tuloksia. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi herra Bernard Solas. Kiitoksia, hyvät puheenjohtajat. Hyvin nopeasti neljä huomiota. Puhun ensin e- ITIistä, integroiduista alueellisista investoinneista. Minä olin mukana Ranskassa rakennerahastojen valmistelussa. Lyonin suuralue, kaksi miljoonaa ihmistä, mutta se ei käytä ITIitä, koska tämä on aivan liian monimutkaista. Sitten toinen seikka. Meillä on paljon viivästyksiä. Yli vuosi. Yli vuoden olen yrittänyt selittää ähm, äänestäjilleni, että hankkeet ovat äh, valittavissa rahoituksen tammikuusta 2014, mutta olen yrittänyt myös selittää kollegoille, että liikaa viivästyksiä meidän täytyy edetä nopeammin. Kolmanneksi meillä on nyt komissio, joka on monissa asioissa toiminut päinvastoin kuin asetuksessa sanotaan. Meidän täytyy olla kansalaisten puolella esimerkiksi liikkuvuuden osalta niin, että varmistetaan se, että se mitä Euroopan parlamentti yhdessä neuvoston kanssa päätti todella pannaan täytäntöön alueillamme. Tämä on todellinen ongelma ja olen käyttänyt äärimmäisen paljon aikaa, aivan liian paikkaa, paljon aikaa tähän, samoin kuin kollegani. Neljänneksikin meidän täytyy nyt todellakin, ja olemme varmaan yhtä mieltä tästä, että meidän täytyy pystyä selittämään se, että mikä on todellista investointia tulevaisuuden kannalta on todellista investointia Eurooppaan eikä mikään lisärahoitus, joka täytyy ottaa irti tästä kuuluisesta kasvu- ja vakaussopimuksesta. Jos me emme toimi niin kuin amerikkalaiset, niin kuin ne ovat tehneet, niin kuin he tekevät tänä päivänäkin, jos me emme toimi samalla tavalla Eurooppa pysyy sellaisena kuin miksi se on nyt tullut ja se tulee edelleen jatkuvasti olemaan tällainen. Thank you very much. And Mr. Paljon kiitoksia. Äh, Arvoisa puheenjohtaja, on oikein, että äh, kun kritiikkiä esitetään, niin siitä syntyy uutta liikettä. Mutta Open Days-tapahtuman avajaisessa meidän tulisi myöskin pohtia myönteisesti sitä ja olla onnellisia siitä, mitä viime vuosina on tapahtunut. Yhteistyö alueiden komitean ja parlamentin regivaliokunnan välillä, yhteistyö regiopääosaston kanssa on kyllä parantunut merkittävästi myöskin varojen käyttö. Tässä oli paljon suurempia puutteita aikaisemmin ja tämäkin on parantunut. Meillä on myöskin uusia välineitä. Tänään ei ole puhuttu alueyhteistyöstä, jossa olen koordinaattori Koterissa. Rajat ylittävä yhteistyö, alueiden välinen yhteistyö ja avautuminen tai avaaminen tietä, tien avaaminen EUn ulkopuoliselle alueelle, tämä on erittäin suuri edistysaskel. Ja se, että alue asioista vastaava komission jäsen Haan, joka kertoi, että myöskin tulevissa toimissaan hän tulee myöskin painottamaan tätä asiaa. No sitten monenvälinen hallinnointi arvoisa puheenjohtaja, niin pyytäisin teitä todellakin, että Regi-valiokunta käsittelisi tätä asiaa intensiivisesti. Ja olen myöskin kiitollinen komissiolle siitä, että makroalueellisen strategian kehittämisessä tämähän on neljäs sellainen. Ja tässä todellakin painokkaasti puhuttiin tästä monenvälisestä hallinnoista ja että se pitäisi myöskin erityisesti ottaa huomioon rakenteissa, niin mielestäni meidän täytyy nähdä tämä kaiken kaikkiaan myönteisessä valossa ja ehkä myöskin vaihtaa näkemyksiä useamminkin eh, Regin ja Koterin välillä. Kiitos. Okay, thank you. Thank you. Selvä. Kiitoksia. Herra Defa, haluatteko kenties reagoida vielä kolmen minuutin ajan? Um, Kiitoksia. Tässä oli varmaan puheenvuoroja, jotka eivät liittyneet minuun, mutta halusin herra Schneiderille tässä nyt ensiksi sanoa seuraava. Minun mielestäni on erittäin hyödyllistä ja olemme hyvin kiinnostuneita niistä kokemuksista, joita kentällä saadaan. Me olemme tehneet kaikkemme, mikä mielestämme oli mahdollista niin, että voisimme näitä uusia instrumentteja edesauttaa. Me olemme antaneet ohjeistusta, olemme käyneet kentällä paikan päällä vakuuttamassa toimijoita. Mutta kuten tiedätte, tämä on työvälinen laatikko, jonka me annamme jäsenvaltioiden käyttöön. Ja tämähän on jäsenvaltioiden ja alueiden käsissä, miten sitä käytetään. Me olemme mielestäni tehneet kaiken, mitä voimme, jotta nämä saataisiin käyttöön. Joissakin jäsenvaltioissa ja joillakin alueilla on oltu menestyksekkäämpiä kuin muissa. Tämä tuli esille keskusteluissa. Olen hyvin kiinnostunut palautteesta. Te tiedätte, että omalla puolellamme meilläkin toteutetaan tutkimuksia niin, että saamme tietoa siitä, millä tavalla nämä uudet toimet toimivat, miten kumppanuudet toimivat ja nämä alueelliset välineet toimivat. Olisin myös kiinnostunut kuulemaan, kun te puhuitte monimutkaisuudesta, Haluaisin kuulla niistä ö, kokemuksista, ö, mitä on saatu yksinkertaistamisprojekteista. Onko tämä yksinkertaistaminen toiminut? On aivan äärimmäisen tärkeää, että me saamme palautetta kentältä. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille, koska tämä tuli useamman kerran keskusteluissa esille, liittyy liittyy parhaiden käytänteiden vaihtamiseen. On äärimmäisen tärkeää, että saamme tällaisen tunnustetun parhaiden käytänteiden hallinnoinnin aikaiseksi. Ei tässä varmasti olekaan ole tällaista yksi koko sopi kaikille ratkaisua. Joku tietokanta voi olla hyödyllinen jollekin alueelle, mutta esimerkiksi tällainen elävä verkostotapahtuminen, kuten Open Days, voi myös olla hyvin tärkeä. Meillä on digitaalisia verkkoja, verkostoja, ja tämä on sellainen seikka, joka pitäisi, jota pitäisi kehittää. Ja kuten sanoin teille, vaihdot jäsenvaltioiden hallintojen ja alueellisten hallintojen välillä on mielenkiintoinen uusi seikka, jota me tutkimme. Viimeiseksi toteaisin, että monet täällä ovat käsitelleet kaupunkikysymystä. Toteaisin, että yli 50 prosenttia aluekehitysrahastosta suuntautuu kaupunkeihin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaupungit ovat tässä vastuussa. Ja tämän vuoksi, jotta voitaisiin vastustaa, vahvistaa kaupunkien roolia – eritoten te alueiden komiteassa ja Euroopan parlamentissa olette kovasti korostaneet artiklan 7 käyttöä rakennerahastojen maksuissa, koska silloin kaupungit ovat osa täytäntöönpano tahoja ELDR-rahastossa, eivätkä pelkkiä investointikohteita. Komissio on todennutkin, että me olemme varsin tyytyväisiä siihen, että tässä puhutaan yli 5 prosentista. Ei tämä nyt jokaisessa jäsenvaltiossa toimi, mutta kokonaisuudessaan tämä on varsin myönteistä. Sitten innovatiiviset kaupunkitoimet. Kerron teille vielä, että meillä on nyt ensimmäinen hakukierros hankkeita varten tulevien aivan lähivuosina. Tämä on nyt valmistelussa. Ja tässä puhutaan ensi vuodesta oikeastaan. Sitten viimeiseksi vielä sanoisin tässä, että kaupunkiagendan osalta voidaan todeta, että meillä on tällä hetkellä julki, on ollut julkinen kuuleminen. Se on kutakuinkin saatettu loppuun. Muutamat vastaukset vielä muutamat tahot vielä lähettävät lähipäivinä omat panoksensa tähän. Seuraavaksi sitten siirrymme analysoimaan ja arvioimaan näitä ö, asioita. Ja sitten uuden komission tehtävänä on päättää, mitkä ovat seuraavat otettavat askeleet ur, urbaniagendan osalla. Rova puheenjohtaja, tässä oli minulta kaikki tähän keskusteluun. Kiitoksia. Todella hienoa, että puhuitte tässä kolmessa minuutissa. No meillä nyt kaikilla on kolme minuuttia tässä puheenjohtajilla. Kiitos. Voin e- ehkä puhua vieläkin lyhyemmin. Ei ole ollenkaan mahdollista vetää yhteen näitä kaikkia puheenvuoroja. Olemme käsitelleet niin monia eri aiheita. Mutta yksi asia on tullut selväksi. Se, nämä viivästykset ovat suuria. Meidän pitää toimia nopeammin. Tämä ensimmäinen vuosi on kohta jo päättymässä, emmekä ole vielä saavuttaneet tarpeeksi, emmekä saa ehkä tarpeeksi tuloksia aikaiseksi. Meidän pitää ennen kaikkea nämä asiakirjat saada valmiiksi. Ja lisäksi puheenvuoroista kuulin toisenkin hyvin tärkeän seikan, nimittäin, että tämä kumppanuusperiaate että sitä kunnioitetaan, että alueiden on, on, on oltava kunnioitettu kumppani, jonka ääni kuullaan sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla. Ja ehkä sekä haluaisin vielä korostaa nimittäin näitä parhaita käytänteitä, eli malliesimerkkejä. esimerkkejä parhaat käytänteet ovat edelleen äh, ajantasainen kysymys, ajankohtainen kysymys. Nyt meidän pitäisi vahvistaa kokemusten vaihtoa näistä parhaista käytänteistä. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia kommenteista. Olemme pistäneet kaiken muistiin. Ja varmasti meillä on nyt hyvä kuva siitä, mitkä ovat tuleva, lähitulevaisuuden tehtävämme. On hienoa, että teemme näin rakentavaa työtä tässä kokouksessa ja haluaisin kiittää sieltä vielä kerran. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä lyhyestä puheesta. Haluaisin jatkaa bulgarian kielellä. Minulla on harvinainen tilaisuus käyttää omaa äidinkieltäni. Hyvät naiset ja herrat, haluan eh, kiittää teitä kaikkia, että osallistuitte tämänpäiväiseen keskusteluun. Me eh, käsittelemme tänään useita ongelmia, jotka tulisi ratkaista. Otimme esille useita aihepiirejä, joita meidän tulisi työstää, ja toivon, että tulemme tekemään yhteistyötä näiden aiheiden parissa. Haluaisin tässä nyt ottaa esille kolme aihetta, jotka mielestäni ovat tämänpäiväisen keskustelun tärkeimpiä aiheita. Ensinnäkin meidän täytyy olla lähellä kansalaisia. Meidän täytyy toimia lähellä sitä, minkä kansalaiset haluavat nähdä tuloksina. Meidän täytyy tarkastella yksittäisiä hankkeita tarkemmin ja aluepolitiikassa meidän täytyy tarkastella myöskin välineiden käyttöä tarkemmin, koska usein väitetään, että aluepolitiikka lähentää EUta kansalaisiin. No näin todellakin on, mutta Tämä on kiinni meistä kaikista, äh, jotka teemme työtä näiden asioiden parissa, miten lähellä äh, aluepolitiikka voi olla kansalaisia. No sitten toinen tärkeä kysymys on tämä niin sanottu integroitu lähestymistapa. Äh, ja kolmanneksi myöskin täytyy vahvistaa hallintokapasiteettia, täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä ja järjestää esimerkiksi koulutustapahtumia. Näin Euroopan kansalaiset otetaan mukaan yhteisiin ponnisteluihimme ja yhteisiin ponnisteluihimme kohti parempaa aluepolitiikkaa, jonka tarkoituksena on luoda parempia elinolosuhteita Euroopan kansalaisille. Me olemme saaneet jo kokemuksia hyvästä yhteistyöstä. Siinä kohdin, mitä tähän mennessä on tehty, haluaisin kiittää kaikkia teitä, että osallistuitte päiväisen keskustelun ja puheenjohtaja kiittää myöskin tulkkeja siitä, että, että he auttoivat meitä ymmärtämään toisiamme. Ja haluan myöskin kiittää järjestäjiä, tilaisuuden järjestäjiä. Toivotan teille kaikkea hyvää kaikissa tulevissa toimissanne. Kiitän teitä kaikkia ja näin päätän tämän valiokuntien yhteisen kokouksen. Kiitos.